Uh, well, good morning, everybody. We just, um, I just heard the news that. Huomenta. Esittelijä valitettavasti on sairastunut tänä aamuna. Odottelimme häntä, mutta ymmärsin, että herra Schwab tulee hänen puolestaan esittelemään tämän aamun aiheen, eli Hyvää huomenta kaikille ja pahoittelen, että olemme hiukan myöhässä tässä alussa. Se taitaa olla aika yleinen maan vaiva tänä päivänä. Mutta joka tapauksessa meillä on vartijavalle kymmenen äänestysistunto alkamassa ja siksi haluaisin aloittaa ensimmäisen keskustelun nyt tärkeästä mietinnöstä herra Arjakselta yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa ja muistuttaisin että tämä on meidän vastineemme strategiakertomukseen komissiolta, jossa on käyty paljon keskustelua nimenomaan komission lausunnosta kuluttajien luottamuksen lisäämiseen sähköisessä kaupankäynnissä ja myös oma työryhmämme digitaalinen sisämarkkina-alue. Arjas on sitä johtanut kollegoiden kanssa. Siksi on tärkeää, että me tässä tarjoamme nyt vastineen kirjattavaksi mikä sitten ikinä onkaan se lainsäädännöllinen muoto tulevalla toimikaudella, jonka tämä aloite saa. Herra Arjas on siis esittelijänä tässä. Luulakseni täällä on vahva tiimi äh, varjoja täällä. Selva on tehnyt hyvin hyvää työtä tässä ja on ollut myös liikennevaliokunnassa herra Kreutzmann ja Ryle. Ja minä myös kommentoin itse tässä ja Filidis ei ole täällä. Onko Werner Sten täällä? Hän on täällä. Ei, ei hän olekaan täällä, mutta te edustatte häntä. Erinomaista. Kuulemme siis myös mm, komission pääosastosta. Andrew, Andreas Schwab saa nyt aloittaa esittelijän puolesta äh, nämä kolme, 16 äh, tarkistusehdotusta. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tulin hiukan myöhässä, mutta sanoisin kuitenkin, että meillä on muitakin kokouksia ja esimerkiksi talousvaliokunnassa tätä asiaa vielä ei ole käsitelty, eli voimme olla ihan tyytyväisiä, mutta olen kuitenkin pahoillani tästä myöhästymisestä. Ja niin hienoa, että nyt tämä äänestys on järjestetty näistä palveluista ja että niihin on löydetty kompromissi, joka on oikeansuuntainen. Ja kolmanneksi muistuttaisin vielä, että todellakin Pablo Arias on tehnyt erittäin huolellista työtä tässä asiassa näiden pakettilähetysten osalta, mutta häneltä kerran on jo polvi leikattu, mutta hän on nyt taas loukannut sen ja tämä vamma täytyy hoitaa. Hän on pahoillaan, että hän ei nyt päässyt paikalle, mutta mielelläni edustan häntä nyt tänä aamuna. Eli sitten tämä oma-aloite mietintö yhdennetyistä takelupalvelumarkkinoista. Esittelijä on tyytyväinen yhteistyöhön varjoesittelijöiden kanssa ja he ovat saaneet aikaan konsensuksen tärkeimmissä kysymyksissä, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Jo yleiskeskustelussa 25. syyskuuta tästä keskusteltiin ja Arias uskoi, että valtaosa tarkistuksista on myönteisiä ja niiden avulla voidaan parantaa tätä tekstiä ja hän pitää tarkistuksia hyvänä. Hän halusi kiittää Senelovaa, Ryyleä, Viilania ja Trianta Triantafilidisia ja Salvinia. Ja toivottavasti Triantafilidis palaa vielä paikalle, koska me olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kuluttajaoikeusdirektiivin osalta. No niin, sitten muutama asia erikseen. Ensinnäkin Hyvin paljon tarkistuksia tuli, jotka liittyvät työolosuhteisiin pakettijakelumarkkinoilla. Ja kuten kollegat Ryle Gebhardt totesivat, siitä on puhuttu paljon myöskin Saksan tiedotusvälineissä. Ja Arias haluaisi korostaa, että me kaikki haluamme säilyttää oikeudelliset työolosuhteet. Jäsenvaltioissa on työoikeutta, joka suojelee perusoikeuksia, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä aihe tähtää siihen, että voimme integroida pakettien toteutusmarkkinat. Ja tällä tavalla voidaan edistää Euroopan taloutta. Ja mehän olemme monta kertaa äänestäneet tähän suuntaan parlamentissa, ja meidän pitää siksi keskittyä juuri tähän kysymykseen tässä kysymyksessä. Me emme halua heikentää mitään ajatuksia, jotka liittyvät oikeudenmukaisiin työolosuhteisiin näillä markkinoilla. Toiseksi Arias huomauttaa, että vertailunettisivuilla niihin liittyy tiettyjä tarkistuksia ja hän ei halua enää lisätä mitään kohtia kohtaan 18, kuten Senalova ja Korealle Kampus ovat esittäneet. Hänestä olisi parempi, että tämä jaka, jaottelu on yleisempään, mutta tarkistukset 19, 20 ja 47, joissa edistetään vertailua nettisivuilla. Ja sitten kolmanneksi Tietyt tarkistukset liittyvät siihen, että luotaisiin eurooppalaiset sähköiset markkinat. Ja Pablo Arias työssään tässä valiokunnassa on ollut samaa mieltä näistä yleisistä linjoista. Ja hän sanoi, että edellisessä mietinnössä tätä asiaa on käsitelty ja hän toivoo, että tarkistus 60, josta aikaisemmin on tehty kompromissi poliittisten välillä, saa tukea ja toivottavasti pääsemme sovun, jotta saamme aikaan tasapainon. Ja lopuksi vielä monissa kysymyksissä hän pitää Koreiden kampuksen tarkistuksia hyvänä eri kysymyksissä. Ja sitten Bilanin ja Kreutzmannin tarkistukset ja yllätän hän on jopa tyytyväinen minun tarkistukseni 54. Ja siksi yleisesti katsoisin, että Arias on hyvin tyytyväinen yhteistyöhön kaikkien kollegoiden kanssa ja hän pyytää anteeksi, että hän nyt ei päässyt paikalle tänä aamuna. Kiitos. Good. Uh, well, thank you. Kiitokset. Herra Sorajas on herra Arias on tosiaan kärsinyt tästä polviongelmasta ja jonkun aikaa. Toivottavasti hän saa sen nyt kuntoon. Salajava, olkaa hyvä. muset hned bezprostředně po svém příspěvku přesunout na výbor eh, TRAN právě s ohledem na projednávání. Kiitoksia. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mistä tässä on nyt puhuttu. Ja kuten jo todettiin aikaisemmassa keskustelussa, esittelijä on mielestämme luonut hyvän pohjan ja tarkistuksissa on keskitytty lähinnä siihen, että me olemme työstäneet tärkeitä aiheita, jotka meidän mielestämme vaativat enemmän huomiota Ja sitten puuttuisin muutamaan aihealueeseen, joihin on tehty tarkistuksia. Ensinnäkin eurooppalaiset sähköiset markkinat. Siinä on tietysti kuluttajille lisäarvoa, samoin kauppiaille. Ja meidän pitää taata laatu, mitä tulee näihin palveluihin, ja kuluttajilla on sitten mahdollisuus saatuaan hyviä tietoja tehdä oikeita valintoja ja sitten tämä lisäisi myöskin luottamusta internetissä käytävää kauppaa kohtaan. Näillä markkinoilla pitää olla selkeää lainsäädäntöä ja meidän pitää määritellä vähimmäisstandardeja ja niitä pitää sitten analysoida. Ja meidän pitää myöskin katsoa akkreditoinnin suhteen, on, pitäisikö sen olla sitten EUn elin vai pitäisikö siitä olla vastuussa jäsenvaltioiden viranomaisten. Sitten on muita alueita, jotka liittyvät kuluttajien etuihin. Osa näistä tiedoista, joita kauppiaat saavat, eli osa näistä tiedoista liittyy näiden lähetysten jäljitettävyyteen. Ja näin ollen tällä hetkellähän jäljitettävyys on hankalaa ja se vaikuttaa kielteisesti näihin sähköisiin kaupankäyntitapahtumiin. Ja sitten aikaisemmissa keskusteluissa on puhuttu siitä, miten voidaan parantaa maantieteellistä kattavuutta näiden palveluiden osalta. Esimerkiksi maaseutualueilla, kaukaisilla alueilla, joilla kuluttajat ovat epäedullisessa asemassa. Ja sitten osittain puhuttu myöskin siitä, että internetissä on vertailusivustoja. Se on yksi aihe, Yhä useammat kuluttajat käyttävät näitä sivustoja, he katsovat hintoja, lähetysehtoja ja tällä tavalla kuluttajat eivät kuitenkaan aivan riittävän avoimella tavalla saa tietoja. Näiden sivustojen pitää olla edullisia ja helposti käytettäviä kuluttajille, niiden pitää olla luotettavia ja niiden pitää myöskin olla riippumattomasti ohjattuja. Ja sitten on vielä yksi aihealue, joka on myöskin tärkeä, eli kysymys, josta on jo aikaisemmin keskusteltu. Eli yhdennetyt paketin jakelumarkkinat, ja tähän kuuluvat myöskin sitten sosiaaliset kysymykset ja työolosuhteet. Meidän pitää taata hyvät palvelut ja meidän täytyy taata hyvät työolosuhteet näille työntekijöille. Ja pidän hyvänä sitä, että myöskin muut poliittiset ryhmät ovat tukeneet tätä ehdotusta. No sitten tällä alalla on useita ilmiöitä. Esimerkiksi työolosuhteita väärinkäytetään, tai sitten on vain väliaikaisia työsopimuksia näille työntekijöille tällä alalla. Ja sitten on muitakin ehtoja, joita ei aivan täytetä, eivätkä ne sovi arvokkaaseen työhön, ja tämä vaikuttaa sitten kielteisesti myöskin laatuun. Hyvät työolosuhteet on taattava, ja elinikäinen oppiminen työpaikalla – sen pitää olla tärkeä osa tätä aloitetta, jotta yhdennetyt markkinat saadaan paketin jakeluun palvelujen osalta. Ja sitten odottelen yhteistyötä edelleen esittelen kanssa ja toivottavasti löydämme hyvän tavan viedä eteenpäin näitä asioita tämän mietinnön kautta. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Ja sitten herra Kreutzmann. <coughs> Ja, vielen Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tehnyt aika vähän tarkistuksia, koska mietintöluonnos, jonka Arias on tehnyt, on jo hyvin tyydyttävä. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nyt tarvitaan enemmän avoimuutta tietojen osalta ja että yhdennetyillä pakettijakelumarkkinoilla on merkitystä Euroopan taloudelle. Internetissä on mahdollista verrata eri palveluita ja meillä pitää olla yhteisiä indikaattoreita, jotka liittyvät näiden palveluiden laatuun. Ja mielestäni komissio, kun sä, komissio pitäisi tehdä yhteistyötä kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien kanssa, nämä lähetyskustannukset ovat suuri este näille markkinoille. Ja koska liikevaihto tällä alalla on sen verran alhaista, niin ei kuluttajille pystytä aina tarjoamaan edullisia vaihtoehtoja. Ja lisäksi täytyy yksinkertaistaa pieniä lähetyksiä, jotta pienet yritykset myöskin pääsevät hyvin näille markkinoille. Ja sitten on potentiaalia myöskin siinä, miten pikalähetyksiä voidaan kehittää. Meidän pitää yhdistää eri infrastruktuureita ja siinä olisi taloudellisesti järkeä komission pitäisi tarkastella näitä kysymyksiä, kun se katselee Euroopan tasolla näiden palveluiden kehittämistä. Sitten meillä on erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi, jotka liittyvät pakettin jakelumarkkinoiden yhdistämiseen. Ja meidän pitää miettiä arvonlisäverokysymyksiä. Sitten tarkistuksista kaksi huomiota. Periaatteessa voin tukea esittelijän ehdotusta siitä, että eurooppalainen tuotemerkki otetaan käyttöön, vaikka se ei varsinaisesti liity näihin paketin jakelumarkkinoihin. Ja tällaista merkkiä voidaan käyttää. Ja siitä on sitten etua, jos mahdollisimman monet ottaisivat sen käyttöön. Tämä on kuluttajan kannalta tärkeä kriteeri. Se liittyy palveluiden laatuun. Ja Myöskin sääntöjen pitäisi olla helposti ymmärrettäviä ja myöskin sosiaalinen kestävyys on tärkeä kysymys, mutta emme kuitenkaan saa asettaa liikaa vaatimuksia kauppiaille. Meidän täytyy valvoa sääntöjen toteutumista ja meidän täytyy vahvistaa myöskin valvontaa. Ja sitten paketin jakelu alalla on kysymyksiä, joita on paljon käsitelty tiedotusvälineissä. Emme halua tietenkään, että ihmiset tekevät e, työtä ala-arvoisissa olosuhteissa. Haluamme välttää pimeää työtä, laitonta toimintaa. Ja Gebhard ja muut ovat tehneet ehdotuksia, jotka johtavat siihen, että meidän täytyy tarkistaa näitä asioita tällä alalla. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitokset, Kreutzmann. Heidi Ryyle sitten. Auch beim Berichterstatter bedankt. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Eikä meillä ole mitään ongelmia näiden ehdotusten suhteen. Yksi kysymys Kreutzmannille. Hän ehdot, hänen tarkistuksessa 17 on oikeastaan hyvä, eli indikaattorit, jotka liittyvät näiden palveluiden laatuun. Mutta miksi tässä on puhuttu ainoastaan kuluttajajärjestöistä, koska ammattiliitot varmasti, koska mielestäni, niin, Eli tällä tavalla voitaisiin ratkaista monet kysymykset, eikä tarvitse myöhemmin puuttua näihin yksityiskohtiin, koska jos on näin paljon tarkistuksia tullut liittyen näihin työolosuhteisiin, niin silloin koko mietintö saa aivan erilaisen sävyn, se menee ihan eri suuntaan. Ja tietysti täytyy sitten miettiä, miksi työllisyysvaliokunta ei ole toiminut tässä asiassa, koska tämähän kuuluisi oikeastaan sinne. Mutta komission pitäisi nyt kehittää näitä laatuindikaattoreita. Se on mielestäni tärkeää. Ja todellakin ammattiliitot pitäisi ottaa kyllä tässä asiassa mukaan keskusteluihin. Uh, right, now, um, so the four... Hyvä, kiitos. Sitten seuraavat Gebhardt, onko muita puheenvuoropyyntäjiä? Antonia, haluaisitko sinä vielä suullisia tarkistuksia? Sitä onko muita? Hyvä. Evelyn Gebhardt, olkaa hyvä. Ah, Kiitoksia. Minä olen tosiaan tehnyt aika monia tarkistuksia kollegani Seena Lovan kanssa. Niissä puhutaan nimenomaan työolosuhteisiin ja tällä hetkellä näitä työstetään eikä tässä nyt ole mitään turhia syytteitä, syytöksiä esitetty, vaan todellakin sellaisia asioita, joista ammattiliitot ja muut ovat meille ilmoittaneet. Ja mehän tiedämme, miten tällä alalla joudutaan tekemään työtä, koska paineet ovat kovat yrityksissä. Enkä nyt katso, että työntekijöiden pitäisi maksaa tästä. Myöskin pitää muistaa, että internetkaupan rinnalla on paljon PK-yrityksiä, joilla on yrityksiä, jotka myöskin haluaisivat selvitä. Ja sitten on epäreilua kilpailua, joka johtaa näihin heikkoihin työolosuhteisiin. Ja sen takia nämä yritykset eivät pysty toimimaan, koska työntekijät eivät saa kunnollista palkkaa, eivätkä saa normaalia kohtelua. Tämä on monimutkainen kysymys ja tätä ei pidä unohtaa näissä kysymyksissä. Ja siksi näitä tarkistuksia on esitetty, jotta tämä ei unohdu. Mielestäni tarkistus 17. No, en nyt ole Holgerin kanssa ihan samaa mieltä, mutta se, mitä Ryyle juuri sanoi, niin se on ihan järkevää. Mutta kuitenkaan me emme luovu kuitenkaan omasta tarkistuksestamme tähän kysymykseen liittyen. Kiitokset. Nyt täällä tulee lisää valoa menettelytapaan. Vaikuttaa siltä, että nyt saamme täältä nämä verhot ylös vihdoin. Antonia Correira Campos. um, um Paljon kiitoksia Malcolm. Minä esitin kymmenen tarkistusta ja niiden tarkoituksena oli auttaa parantelemaan Arjasin mietintöä ja sähköistä kaupankäyntiä käsittelevässä työryhmässä näitä työstettiin ja olen iloinen, että jotkut niistä tarkistuksista onkin otettu huomioon ja iloinen myöskin siitä, että jonkinlainen yhteisymmärrys näyttää meillä vallitsevan sosiaalisia tekijöitä koskien ja sitä koskien, että meidän täytyy varmistaa, että kaikenlainen polkumyynti estetään. Minun mielestäni tässä on nyt mahdollisuus taistella talous- ja rahoituskriisiä vastaan ja rohkaista kuluttajien luottamuksen paranemista, koska luottamus on aivan avainasemassa ja me tarvitsemmekin tästä syystä innovaatiota ja edullisempia ja avoimempia jakelutarjouksia ja yleisesti ottaen parannusta näihin asioihin. Minun mielestäni komission pitäisi rohkaista verkkoportaalien perustamista, jotta näillä voitaisiin vertailla eri yritysten tarjoamia palveluita. Tämä, tämä pitäisi olla monikielistä palvelua, jotta asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä niin, että heillä on tiedossaan palveluihin sisältyvät toiminnot ja niiden hinnat. Tätä mietintöä varmasti tulevat rikastuttamaan eri meppien tekemät tarkistukset ja, ja ajatukset. Ja haluaisimme kiittää edustaja Arjasta vielä hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän otti tehokkaasti mukaan myöskin varjoesittelijät. Onko muita kommentteja? Hyvä. Ehkäpä sitten komissio. Ette ole saaneet edes esittäytyä. Olkaa hyvä vain ja olisi mukava kuulla sieltäkin päin kommentteja näistä tarkistuksista ja sitten Andras Schwab saa vielä vetää yhteen. Olkaa hyvä. My name is Kiitos, Harek Demek. Olen ähm, varajohtaja DG Marktissa. Olen vastuussa posti- ja online-palveluista. Kiittäisin edustajia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroa tänä aamuna hyvin arvokkaista kommenteista. Minä rajoitan kommenttini ainoastaan muutamaan huomioon. Ensinnäkin ja ensisijaisesti haluaisin kertoa teille aikataulusta komissiossa. Olemme ilmoittaneet, että aiomme esittää tiekartan toimintasuunnitelman sille, että pakettijakelumarkkina, yhtenäismarkkina-alue voimaan saatetaan. Toivottavasti komissaarian kollegio pystyy hyväksymään tämän toimintasuunnitelman pian. Pian tarkoittaa ennen vuoden loppua. Toivomme, että tulevina viikkoina saatte tietoonne meidän toimintasuunnitelmamme, jotka tässä tiekartassa esitellään, ja se on tietysti valmiina juuri ennen joulumarkkinoita sitten. Mitä siihen toimintasuunnitelmaan tulee sitten? Oikeastaan ne tavoitteet, jotka täälläkin läpikäytiin. Ensinnäkin avoimuus, tieto kaikille toimijoille, sähköisen kaupankäynnin arvoketjussa sekä sähköistä kaupankäyntiä harjoittajat, vähintäismyyjät, postitoimijat, sähköisiä ostoksia tekevät kuluttajat. Ja tässä puhuttiin myös eurooppalaisesta luottamusmerkinnästä, luotettavuusmerkinnän käyttöönotto liittyy nimenomaan tähän jakeluketjuun ja siihen, että on nämä relevantit jakeluvaatimukset sähköisessä kaupankäynnissä. Toiseksi tavoitteena on sitten se, että haluaisimme edistää jakeluratkaisujen saatavuutta. Ja tässä kyseessä on se, että saadaan yhteen toimiviksi se, että kehitetään avoimia käyttöliittymiä niin, että jos meillä on enemmän tällaisia mm, alustoja, josta kysyntä, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat, se johtaa tehokkuuteen luontaisesti. Se johtaisi parempaan mm, esimerkiksi alhaisten volyymien käyttöön, niiden konsolidoimiseen ja siihen, että kun tehokkuus kasvaa, niin toivomme, että samalla pystymme ratkaisemaan tämän sosiaalisen polkumyyntiongelman, koska kaikkihan olemme samaa mieltä ja komissio myös, että sellaista ei saisi olla, että esimerkiksi postialalla työoloja jotenkin heikennettäisiin. Niitä työ, suhteita täytyy kunnioittaa juridisesti lainsäädännön tasolla ja myös työmarkkinaosapuolilla on tärkeä roolinsa tässä, erityisesti ammattiyhdistyksillä ja me viittaamme myös juuri tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen asiassa. Ja kolmantena tavoitteena meillä on lisätä näitä valitusten käsittelymekanismeja ja sitten vaatimusten eh, käsittelymekanismeja. Tietenkin kuluttajat ovat tässä asian ytimessä ja heidän etujensa mukaisesti toimitaan. Nämä ovat komission kommentit tässä vaiheessa. Kuten sanottu jo tässä johdannossa, me emme aio tässä eh, ehdottaa lainsäädäntöaloitetta tässä vaiheessa tilannetta. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitokset herra Temik. Tiedän, että olette käyneetkin täällä aikaisemmin kokouksessanne. En heti teitä tunnistanut, valitan. Uutisenne siitä, että tällainen tiekartta julkaistaan, on varmasti tärkeä esittelijällemme. Ja kun seuraavassa vaiheessa aikataulua sitten katsomme kompromissitarkistuksia 27. ja 28. marraskuuta, niin luulisin, että jos tiekartta on siihen mennessä saatavilla, niin hän varmasti, hän ja varjoesittelijät haluaisivat ehkä tuottaa jotain kompromissitarkistuksia liittyen tähän uuteen tiekarttaan. No, joka tapauksessa, jos te pystyisitte olemaan yhteydessä meidän kanssamme mahdollisesti julkaisupäivämäärästä, niin kun haluamme, että tämä mietintö on niin ajantasalla kuin mahdollista, mutta tämä on oikeastaan esittelijöiden, esittelijän ja varjoesittelijöiden tehtävä. 16-17 joulukuuta on aikataulutettu äänestyspäivämäärä ja sitten täysistuntokäsittely olisi mm, tammikuussa. Mutta koska kyseessä ei ole lainsäädäntöaloite, niin tässä on joustavuutta, jos tarkistuksia halutaan katsoa myös tämän tiekartan valossa. Herra Schwab, olkaa hyvä. Haluatteko vähän vetää yhteen tätä aihetta? Kiitoksia vielä puheenvuorosta. Halusimme sanoa, että mahdollisimman nopeasti haluaisimme saada komissiolta tietoja tästä asiasta, jotta tämä mietintö saadaan päivitettyä. Ja kaikki kollegat, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelusta, niin heille voin luvata, että välitän nämä viestit kollegalleni Arjakselle. Ja uskon, että kun hän palaa Espanjasta, niin hänellä on ihan uutta virtaa työstää tätä asiaa ja sitten voimme äänestää kompromisseista niistä asioista, joista juuri puhuttiin. Ja toivottavasti asiasta löytyy sellainen sopu, että voimme keskittyä tämän asian keskeisiin elementteihin, emmekä sitten ota huomioon kaikkea, mitä tähän saattaisi liittyä. Kiitos. Right. Uh, well, we... Hyvä. Nyt olemmekin vähän etuajassa aikataulussa 9.45 oli tarkoitus alkaa äänestämään. Mm, saatte siis käydä kupposella kahvia, jos haluatte, mutta älkää lähtekö minnekään kauas. Lähde, aloitamme äänestämisen kello varttia vaille 10. Meillä on paljon äänestettävää aina tuonne 11.15 asti. Have I got, have got Yes. yes. yes. yes.

One.

Uh, sorry to be a bit late, but we had one or two no, on the voting list for Mr. de Jong's report, which we'll come to later. Can I... Haluaisin nyt tervehtiä lämpimästi kaikkia. Onneksi teitä on näin paljon täällä. Ja nyt kun tässä kokoonnutaan, niin haluaisin kertoa teille sellaisen asian, että tunnen monia kollegoita, jotka ovat mukana komission aloitteessa sisämarkkinakuukausi ja sain Barnierta hyvän kirjeen. Nimittäin hän toteaa, että 6500 ihmistä oli mukana 84 live-keskustelussa. Monet kävivät myös mm, näillä verkkosivuilla ja se yli 780 poliittista ehdotusta tuli yleisöltä. Halusin ihan julkisesti kertoa teille, että olen hyvin kiitollinen niille kollegoille, jotka ovat olleet sisämarkkinakuukausaloitteessa mukana ja sitten osallistuneet näihin live-chatteihin, koska monet kollegoista ovat olleet mukana. Herra Steiler ei ole täällä nyt, mutta suuret kiitokset teille osallistumisesta. Siitä on myös saatu kiitosta komission puolelta. Komissaari Barnier on teitä siitä kiittänyt. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Ensinnäkin virallisesti täytyy äänestää neuvottelumandaatista useissa asioissa ja virallisesti myös hyväksyä sovittelutulokset joistain kohdista. Ensinnäkin meillä on kulutustavaroiden turvallisuuspaketti ja markkinoiden valvonta. Tätä käsitellään ääne, pakettina, jos tämä mm, sopii teille. Peitsikäinen ei ole täällä, mutta jos sopii, niin tämä olisi mielestäni järkevää ottaa yhtenä kokonaisuutena. Tiedän, että mandaatista on keskusteltu laajasti varjoistelijoiden piirissä ja tähän liittyy myös liitännäistutkimuksia, jotka liittyvät aiheeseen. Siksi eh, edustaja Chardel Moose esittelijänä voisi kertoa meille tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta ja sen jälkeen me tarvitsemme sitten äänten enemmistön, että Pietikäinen ja Shadelmose saavat neuvottelumandaatin. Olkaa hyvä, Shadelmose. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin minusta on järkevää pyytää valtuutusta, neuvotteluvaltuutusta, koska meillä oli iso mm, enemmistö mietinnön takana. Ja minun mielestäni on mahdollista saada tulosaikaiseksi neuvotteluissa. Neuvosto on halukas sitä etsimään ja se olisi sekä kuluttajien että yritysten edun mukaista. Yksi asia, mistä keskusteltiin, on se, tai itse asiassa äänestyksen aikana käsiteltiin ehdotusta koskien Euroopan turvallisuusmerkinnästä. Se ei ollut komission ehdotuksessa mukana ja minun mielestäni olisi aivan hyvä kysyä tai pyytää vaikutusarviointia tästä ja olen varjoesittelijöiden kanssa sopinut, että hankimme lisätietoja tästä asiasta ja nuo tiedot tarvittaisiin sitten neuvotteluja varten. Ja keräämme tietoja myös muista asioista, esimerkiksi taloudellisten toimijoiden vaatimuksista, mutta koko vaikutusarviointi koskee siis tietysti turvallisuutta. Neuvotteluvaltuutusta on pyy- syytä pyytää, koska neuvottelut on järkevää aloittaa minun mielestäni. Ja tietenkin neuvotteluista sitten raportoidaan valiokunnalle säännöllisin väliajoin. Ja keskustelemme siitä teidän kanssanne, jos haluatte, että toimimme jollakin toisella tavalla kuin olemme toimineet. Eli tosiaan neuvotteluvaltuutusta on hyvä kysyä, koska iso enemmistö mietinnön taakse saatiin. Kiitos. Meillä on jo tilattu tutkimuksia näiden neuvottelujen tukemiseksi. Herra Kreutzmann, kommentti teiltä. No, we have nothing against... Me emme vastusta neuvotteluita, mutta haluaisimme, että yksi virke vielä sanot, puuttuisi tähän vaikutusten arviointiin. Schwab myöskin pyysi, että olisi vaikutusten arviointi. Ja sitten tämä made in-merkintä, eli pitää tehdä vaikutusten arviointi made in-merkinnöstä pk-yritysten osalta, ei isojen yritysten osalta. Tämä on ongelma samoin kuin jäljitettävyys. Eli samanaikaisesti meillä pitäisi olla näitä vaikutusten arviointeja, jotta tietäisimme, mikä lopputulos on ja millaisia vaikutuksia siellä sitten on näissä kysymyksissä. Kanteen osa tähän EU plus turvallisuusmerkinnästä on jo tilattu tällaista tutkimusta, koska Schadelmoose on sitä pyytänyt ja se helpottaisi neuvotteluita neuvoston kanssa. Mitä tulee sitten näihin alkuperämerkintöihin, niin vaikutusten arviointi on pyynnetty komission omasta arviosta, jotta katsotaan heidän perustelujaan tälle, mutta myös jotta katsotaan pk-yritysvaikutusta. Jos tämä indikoi sitä, että on riittävästi tietoa, niin annamme tiedon varjoesittelijöille joka tapauksessa. Se on osa tätä briefausta, joka meidän vaikutusten arviointi yksiköllämme on. On turha tehdä kaksinkertaista työtä komission tutkimusten kanssa, mutta lisäpapereita on myös lähetetty varjoesittelijöille näistä asioista. Tietysti neuvottelutiimin täytyy päättää näistä asioista keskenään, mutta jos tarvitsemme sitten neuvottelujen myötä lisää tietoa, niin sitä teiltä pyydämme. Tältä pohjalta pyydän äänestystä sähköisesti. Voisitteko siis äänestää puolesta vastaan tai tyhjää. Annetaanko tiimille neuvotteluvaltuutus, neuvottelumandaatti näihin neuvotteluihin? Brendergast, niin hänellä on epäonnea tämän äh, äänestyskorttinsa kanssa. Se taisi jäädä kotiin Irlantiin, toivottavasti se on sieltä löytynyt. No mutta joka tapauksessa. Eli 34 puolesta, ei yhtään vastaan. Tämä on saanut hyvän valtuutuksen nyt onnea neuvotteluihin. Seuraavaksi on vielä vahvistettava sitten neuvottelukanta. Rochefort ensin ja sitten Roittova. Prosím, mě tady nefunguje to hlasovací zařízení. Ani. Niin en pystynyt äänestämään, koska laitteeni ei toimi. All right, we'll, we'll sort out. No, yritetään hoitaa se kuntoon niin, että kortti toimii jatkossa. Siirrytään sitten seuraavaan kohtaan, kolmikantaneuvottelujen tulosten käsittelyyn. Eilen Rochefort kertoi meille kuluttajaohjelmasta 2014-2020. Hän ei olekaan täällä tänä aamuna, Niille, jotka eivät eilen olleet täällä, voin kertoa, että olemme saavuttaneet tyydyttävän lopputuloksen ja kompromissin komission kanssa. Nyt kun meillä on budjetti kaikista niistä osatekijöistä, joita me halusimmekin tähän ohjelmaan mukaan, olen tyytyväinen siis herra Rochefortin puolesta. Ja eh, neuvottelutiimin puheenjohtajana pyydän teitä hyväksymään tämän ja vahvistaakseni vaan tämän sopimuksen äh, suuntalinjat lopuksi. Tärkeää on se, että parlamentti saa tarkastusoikeuden niiden toimenpiteiden osalta, joita ohjelmassa on, ja sen täytäntöönpanon osalta, ja myös miten ohjelma on hallinnoitu sillä tavalla, että saadaan täysi väliaika raportti eri hankkeiden etenemisestä, jotta voidaan sopeuttaa niitä sitten siinä väliarviointivaiheessa ellei varjoesittelijöillä ole kommentointitarvetta, niin äänestäkäämme tästä. Pyydän teitä äänestämään sähköisesti nyt siitä, että hyväksytään virallisesti kuluttajaohjelma sovittelutulos. Olkaa hyvä. Ja Prendegast puoltaa. Ja roittava siellä vielä taistelee korttinsa kanssa. Kaikki hyvin siellä. Hyvä, äänestys päättyy. Meillä on 31 puolesta, kaksi tyhjää. 32 puolesta, anteeksi, kaksi tyhjää. Selkeä mandaatti siis. Sitten Roitovan paketti. Tämä on yksi yksittäinen äänestys kaikista näistä kohdista. Ja pyydän edustaja Roittovaa kertomaan vähän kompromissin taustoista. Tämä on tärkeää, jotta parlamentin vaatimukset säilytetään työryhmissä ja muissa neuvotteluvaiheissa. Roittava, olkaa hyvä. Děkuji. Já bych chtěla především poděkovat. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita avusta ja kärsivällisyydestä ja yhteistyövalmiudesta. Ja haluaisin kiittää myöskin valiokunnan sihteeristöä. Tämä on ollut hyvin pitkä prosessi. Ja sen aikana olemme tehneet monia asioita. Tässä on ollut neuvotteluita parlamentin neuvoston ja komission välillä liittyen siihen, millaisia tehtäviä neuvostolla on, ja sitten Euroopan parlamentti on käsitellyt näitä komitologia valiokunnissa. Ja meillä on nyt sopimus, jonka mukaisesti äänestämme tänään tästä paketista. Ja sitten täysistunnossa Euroopan parlamentin kanta luetaan ja sitten se julkistetaan virallisessa lehdessä ja tämän julkilausuman jälkeen nojaudumme sopimuksen artiklan 15 komission ja parlamentin välisestä sopimuksesta. Ja tässä kohdassa todetaan täytäntöönpanosta, että kyse on komissiolle kuuluvasta asiasta, mutta kun valiokunnat, jotka ovat komitologiassa mukana siellä on asiantuntijoita, jos siellä käsitellään muita kysymyksiä, niin sitten valiokunnat toimivat eri tavalla ja tällöin Euroopan parlamentti on läsnä näissä keskusteluissa. Eli tämä nyt oli tämän kiistan ydin toimielinten välillä. Meillähän on ollut näitä riitoja puolitoista vuotta. Sitten äänestämme vielä kymmenestä, kymmenestä direktiivistä, mutta vielä meidän täytyy odottaa oikeudellisten asioiden valiokunnan kantaa, mutta todennäköisesti meillä on sitten erillisäänestys joulukuussa. No siinä olikin kaikki, mitä halusin sanoa ja haluaisin kiittää vielä kaikkia siitä, että tämä pitkä prosessi on viimeinkin saatu päätökseen. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitokset tästä. Tämä täytyy tehdä nyt virallisesti. Haluan siis vahvistaa, että sopimus on syntynyt johdantoosan kappaleista neuvottelujen jälkeen jäsenvaltioiden kanssa. Osa sopimusta on se, että parlamentti tekee virallisen lausuman, joka lainsäädäntö tiedostoon laitetaan sitten virallisessa lehdessä. Aion lukea tämän. Susanna oikeastaan vetikin sen hyvin yhteen, mutta jos tämä sopii, niin luen tämän englannin kielellä. Seuraavasti Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että vain silloin ja siinä määrin, kun täytäntöönpano asetukset 182 2011 asetuksessa keskustellaan valiokuntien kokouksessa, jälkimmäistä voidaan pitää komitologiakokouksina liitteen yksi mukaisesti puitesopimuksessa suhteesta Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Valiokuntien kokoukset ovat niin ollen kohdan 15 alaisuudessa puitesopimuksessa, kun ja niin pitkälle kuin muista asioista keskustellaan. Tiedän, että tämä on aika monimutkainen teksti, mutta oikeastaan se oikeastaan panee puitteisiin sen, mitä Susanna juuri sanoi. Eli meillä on oikeus osallistua niihin kokouksiin, jotka ovat täytäntöönpanoasetuksen ulkopuolella, eikä ollut oikeaan, äh, ollenkaan selvää sitä kokouksesta. Siksi me halusimme tämän tarkistuksen. Jostain kummasta syystä jäsenvaltiot valtiot tätä alkuperäistä tekstiä vastustivat, mutta kuitenkin pystymme vakuuttamaan, että tämä on nyt se järkiperäinen tapa toimia ja me noudatamme tätä tekstiä. Näin ollen pyydän teitä äänestämään koko paketista tällä lausumalla sähköisesti äänestys alkaa. Yksi liikaa sd ryhmästä Brendekas, teidän ei tarvitsekaan äänestää. Otatko korttisi pois? Hyvä. Right, the vote is closed. Äänestys päättyy. 33 puolesta ei vastaan ääniä. Kiitos Susanna Roittova pitkästä ja ähm, pitkästä työstä ja siitä, että jaksoit loppuun asti neuvotteluissa. Sitten siirrymme tämän aamun varsinaisiin äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys on lausunto Koratsa Biltiltä. Ympäristövaliokunta elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta. Haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? Uh, Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja toivon että kaikki voivat olla tyytyväisiä saavuttamaamme kompromissiin. Paljon kiitoksia. Well, Hyvä. Äänestämme sitten ensinnäkin tarkistus yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi puolesta puolesta vielä Katsotaan tämä sähköisesti, varmistetaan vielä tarkistus, kompromissi, tarkistus 1, SSD 1 liikaa. Voisitteko ottaa yhden kortin pois, ssd ryhmä Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 17 puolesta 15 vastaan. Siinä tapauksessa kolme ja viisi raukeavat. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Se on hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Anteeksi, se onkin tarkistus seitsemän. Are No, well, this is what the ECR gets. It's an insurance. Ah, no, but you have to take yours. Okay. Sorry, I had the wrong voting list. No anteeksi, minulla olikin väärä äänestyslista näköjään tässä. Hyvä tarkistus seitsemän kohta kohdalta STn pyynnöstä osa yksi tarkistuksessa seitsemän puolesta. Katsotaan tämä sähköisesti. Siis osa yksi tarkistus seitsemän. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 18 vastaan 15. Sitten osa kaksi raukeaa näin ollen. Tarkistus 6. Suullinen tarkistus puolesta. Tarkistus 6 vastaan. Se on hyväksytty. Siinä oli myös tämä suullinen tarkistus. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 lisänä puolesta vastaan pu- hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty 29 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Kiitokset Koratsa Vildille. Te tulette tätä tukemaan ympäristövaliokunnan kanssa. Seuraavaksi sitten edustaja Bastoksen lausunto oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Tämä on lausunto jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöstä. Ensimmäinen äänestyslista koskee direktiiviehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädännön lähentämispaketti. Hyvä. Aloitetaan sitten. Artikla 3, kappale 1, tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 lisänä puolesta hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. 6 vastokselta puolesta vastaan hyväksytty. Niin minähän sanoin, että Tämä on se direktiivi. Direktiivi katsotaan nyt ensin tässä. Anyway, we're, we're, we're voting on... Uh, did you want to start again? So... No, haluatteko aloittaa alusta? No ei minua vain huolestutti, kun sanoit, että tarkistus yhdeksäisestä äänestettäisiin, koska sellaista minun listaltani ei löydy ollenkaan. 19. No, I didn't think I was... Ai 19, en minä tainnut yhdeksää sanoa, sanoin kuusi. I said six, I think. All right, sorry, this is slightly confusing. Anteeksi, tämä on vähän sekavaa, koska tässä nyt on kaksi lausuntoa edustaja Bastokselta. Otetaan tämä lyhyempi nyt ensin, joka on siis direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkoituksena on lähentää lakeja. Tämä on uudelleen laadittu direktiivi siis. Tämä alkaa tarkistuksella neljä Bastokselta, artikla 3, kappale 1, kohta B. Hyvä, hyvä mennä nämä nopeasti läpi. Neljä puolesta vastaan hyväksytty, 17 lisänä puolesta vastaan hyväksytty, viisi puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus kuusi puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 18 Panseerilta puolesta vastaan hyväksytty, 19 Engströmiltä puolesta vastaan hylätty, 20 jossa on kohta kohdalta äänestys vastokselta. Chairman is, uh... Puheenjohtaja, meidän ryhmämme vastustaa tätä suullista tarkistusta. Uh, you're against the oral amendment. Siis te vastustatte tätä. Kyllä, suullinen tarkistus. Haluamme äänestää tästä toisesta osasta ilman suullista tarkistusta. So the original... Eli alkuperäinen tarkistus ilman suullista tarkistusta. Eli tämä suullinen tarkistus, se lisää vain sanat ja jakelu. Mutta me tarvitsemme tässä nyt kaksi puolesta, koska tällä oli kaksi vastaan. Siis Make a comment, a short. Sallitteko, että kommentoin lyhyesti? Jos nyt olen saanut oikeaa tietoa, niin me emme nyt käsittele tämän syyllisen, suullisen tarkistuksen sisältöä, sisältöä, vaan proseduraalisista syistä meidän täytyy olla tätä vastaan, koska minä kävin keskustelua liberaalien kanssa ja he eivät ymmärtäneet, miksi olimme vastaan. Siis me haluamme päästä kompromissiin ja neuvonantajani sanoi, että meidän pitää siksi vastustaa tätä suullista tarkistusta. Voitko vahvistaa, että näin on? Siis mikä kompromissi? Ei tämä ole mikään kompromissi ollenkaan. Tämä on vain kohta kohdalta äänestys vastuksen tarkistuksesta 20. Tämä ei ole mikään kompromissi. Herra Kreutzmann ehdottaa tähän suullista tarkistusta ja esittelijä ei sitä puolla. Ja minä ymmärrän, että ensimmäisessä osassa kyse on siitä, ja toisessa osassa on myös suullisen tarkistuksen lisäkohtia. Siis vain nämä alleviivatut kohdat tässä lisättäisiin. Yes. UPPE is, eh, a... Puhemies. EPP vastustaa suullista tarkistusta tässä muodossa. ja haluamme äänestää EPPn alkuperäisestä tarkistuksesta. Hyvä. Suullinen äänestarkistus äh, tarkistus ei tule tässä. Eli ensimmäinen osa ilman. Thank you. Kyllä se on meidän kantamme, kiitos. Without... Ensimmäinen osa siis ilman suullista tarkistusta. Hyvä. Alkuperäinen teksti siis. Alkuperäinen tarkistusteksti siis ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Sitten tämä toinen osa, niin kuin tässä lukee, koska tässä ei ole suullista tarkistusta puolesta. This is, is this an order amendment or not? What, what are these underlying words? Niin mitä tämä alleviivaus tässä oikein nyt merkitsee? you. Okay. Right, okay, so we need to vote the second part. Täytyy siis äänestää tästä toisesta osasta. Toisessa osassa on alleviivatut sanat teidän tarkistuksestanne. Toinen osa puolesta vastaan, se on hyväksytty myös. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan, hylätty. 23 Ja siinä sanotaan myös, että osa tästä esityksestä vedetään pois. Tarkistus 23 puolesta ja vastaan. Tähän täytyy kyllä nyt ottaa sähköinen tarkistus, koska sähköinen mm, äänestys, koska se on aika tiukka. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 18 puolta vaan 14 vastaan. Tarkistus seitsemän vastokselta puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Se on siis lisäys. Sitten myös lisäyksenä tarkistus 22 puolesta vastaan hyväksytty. Lisäyksenä tarkistus 24 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hyväksytty 26 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 8, sori herra Mayer, 8 puolesta vastaan hyväksytty, 9 puolesta vastaan hyväksytty. 27 ja 88 raukeavat 29 puolesta, vastaan hyväksytty 30 puolesta, vastaan hyväksytty 31 puolesta, puolesta vastaan hylätty. 32 Tämä loppuosa on vedetty pois. 32 puolesta vastaan se on hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä vielä. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hylätty. 17, 17 vastustavalla äänellä Brendelkas myös vastusti tässä. Sitten 34 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. 34 sähköisesti. Okay, the vote's closed. Äänestys päättyy. Se on hylätty yhdellä äänellä. Sitten 35 35 puolesta. 35. Sähköisesti tämä alkaa käymään aika tiukaksi. 35 siis nyt äänestys alkaa. Ja minunkin täytyy tässä äänestää. No niin, 32 äänestäjää, äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 16 puolesta ja 14 vastaan, kaksi tyhjää ääntä. 36 raukeaa siis. Sitten johdanto-osaan tarkistus 10 ja 11 hyväksyttiin automaattisesti, tarkistus 12. Siitä täytyy äänestää, koska kaikki muut ovat, on automaattisesti hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta 12 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Siis kun katson tätä listaa nyt, niin on sovittu, että näet, nämä muut automaattisesti hyväksytään, kun tämä edellinen hyväksyttiin. Siis nyt loppuäänestys kokonaisuudesta. Vastoksen lausunto. Äänestys alkaa. Voisitteko äänestää nopeasti? 33 korttia nyt sisässä. 32 puolesta, ei yhtään vasta ääntä, yksi tyhjä ääni. Kiitos, edustaja Bastos. Sitten siirrymme teidän seuraavaan tekstiinne, joka on asetusehdotus Euroopan parlamentilta ja neuvostolta yhteisön tavaramerkistä. Aloitamme tarkistuksesta neljä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hylätty. ja onko tämä sama teksti? Niin, ja vastustatte taas sitä suullista tarkistusta. Äänestämme siis ensimmäisestä osasta alkuperäistä tekstistä puolesta vastaan hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan hyväksytty myös. 26 puolesta vastaan hylätty. 27, kuten tässä sanotaan, puolesta. Puolesta, olkaa hyvä. Katsotaan tämä sähköisesti. Luulen, että se nimittäin raukeaa. Uh, right, the vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 15 puolesta, 14 vastaan ja kolme tyhjää ääntä. Anteeksi, 15-15, jos otamme kaikki huomioon. Brenda Gass vastustaa tässä. They were already over. Well, no, but they didn't. Uh, can we just check the S&D numbers actually? Tarkistetaan nyt vielä, kuinka paljon S&D-ääniä meillä on. Olisi helppoa, jos äh, uh, Rovanie äänestäisi äh, Brendergassin puolesta. Voitteko laittaa korttinne sisään, niin sitten ei tarvitse äh, näitä käsin tehdä. No niin, uusinta äänestys. Uusinta äänestys. Tarkistetaan siis. So the PPs now have an extra member. Everybody's up. Nobody's over according to that. Kaikkia teitä on täällä oikea määrä, kaikkia ryhmiä. Ei ketään ylimääräistä. Is he still within the numbers? Yes, he is. Onko hänet laskettu tähän mukaan vahvuuteen? Herra Dias de Mera. Hän äänestää EPPn kanssa, mutta hänelle ei korttia. Niin, minulla ei ole korttia mukana ja pyydän, että otatte huomioon sitten käsiääneni. If you send someone to get your... Olisi hyödyllistä, jos lähettäisitte jonkun hakemaan kortin, niin se auttaisi minua kovasti. Si, ehkä mitä tarjeta Kortti on kotona, eli se voi kestää hiukan. I'm sure, I thought the service holds duplicate cards. Niin, minä luulin, että teillä on kaksoiskortit tuolla alakerrassa. Joku saa mennä sinne alakertaan hakemaan kopiostanne kort, äh, kortistanne kopion, niin saatte sen sitten tänne. Hyvä. We have 34. Siis 34. Päätän äänestyksen nyt tähän. Eli, no, se on nyt hyväksytty yhdellä äänellä, koska Dias de Mera äänestää puolesta. Galpelch on myös täällä nyt vahvuudessa. Tarkistus 5 raukeaa. Tarkistus 28 Kreutzmann. Puolesta. Vast, puolesta vastaan. Se on hyväksytty selkeästi. 29 Panseeri puolesta vastaan hyväksytty. 30. All right. Sorry. Um, I was trying to move on to... Jaha, yritinkin tässä hypätä asioiden edelle. Nimittäin tarkistus 5 voidaan äänestää lisäyksenä ja siksi palaamme nyt tarkistukseen 5 esittelijältä. Niin, emme siitä äänestäneet. Minä en lukenut koko hommaa läpi. Minä sanoin, että se raukeaa, mutta ei se raukeakaan, vaan se on lisäys niin minä en lue nyt oikein hyvin tätä tämän aamun listaani, niin Rova Gebhardt. Tarkistus viisi Lisäyksenä puolesta. Ja vastaan. Se on hyväksytty selkeästi. Sitten voimme siirtyä tarkistukseen 30, joka raukeaa, koska me hyväksymme tarkistuksen 29, siis 31 puolesta. Vastaan. Se on hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän lisäyksenä puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Tarkistus 34 Kreutzmannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 sitten äh, raukeaa 36 puolesta puolesta 36 vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 37 panseerilta puolesta vastaan hylätty ja hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 ja 40 puolesta vastaan hyväksytty. 9 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta anteeksi, tarkistus 10. Otetaan 10, 11, 12 yhdessä. 10, 11, 12 puolesta 10, 11, 12 yhdessä siis ne ovat kaikki samaa kappaletta puolesta ja vastaan. Se on hyväksytty. Tai ne ovat. 41 eh, puolesta vastaan. Se taidettiin hylätä, mutta tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. 41 siis. Dias de Mera puoltaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 20 puolesta 15 vastaan. Tarkistus 42 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. 43 se on hyväksytty jo. kohden 42 kanssa. 45 sitten puolesta vastaan hyväksytty. 44 raukeaa. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 46 raukeaa. 48 ja 49 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. 50 ei tarvita äänestystä. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 51 raukeaa. Sitten johdantoosa 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 17, 18 ja 19 ovat automaattisia. Tarkistus 20 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. Se on hyväksytty. 34 puolesta, yksi vastaan. 35 puolesta, anteeksi. Diöstemeron äänellä lisättynä, yksi vastaan ei tyhjää Kiitos, Rova Bastos te puolette sitten oikeusasioiden valiokunnassa meidän kantaamme tässä asiassa. Siirrymme seuraavaksi sitten oma-aloite mietintöön Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi. Esittelijä Cornelis de Jong, haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? Uh, uh, niin ihan lyhyesti puheenjohtaja. Kiittäisin varjoesittelijöitä. Teimme eilisen asti kovasti työtä jotta pääsimme mahdollisimman laajaan konsensukseen. Ja sitten kohdassa yhdeksän voisin käyttää puheenvuoron. Tämä äänestyslista ei vastaa ihan sitä, mitä eilen illalla tapahtui. All right. Well, when we have... Hyvä. Kohdassa yhdeksän. Tähän on tullut viime hetken muutos, koska teitte töitä eilen illalla, että kompromissi saavutettaisiin, mutta katsotaan, että meillä kaikilla on sama esitys edessämme sitten siinä kohdassa. Aloitamme. Tarkistus 13. Peres puolesta. Vastaan. Katsotaan sähköisesti. Luulen, että se on hylätty. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 16 puolesta, 20 vastaan. Työllisyysvaliokunta 1. Se katetaan kappaleella 2. Siirrymme kompromissitarkistukseen 3. Kohta kohdalta äänestys, jota EPP pyytää. Ensimmäinen osa kompromissi kolmosesta puolesta vastaan. Se on hyväksytty toinen osa kompromissi kolmesta puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Toinen osa kompromissitarkistuksesta kolme. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 19 puolesta ja 16 vastaan. Ja Dias de Mera sai äänestyskortin, aivan totta, kopio löytyi siis. Hyviä asioita, että minäkin täällä muistan. Että täällä muutkin voivat hakea kopiot, jos niitä kortteja puuttuu. Työllisyys 18 ei tarvitse, mutta sitten 18 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Seuraavaksi menemme sitten tarkistukseen 23 lisäyksenä se lisätään kompromissitarkistukseen neljä. Angelilli on pyytänyt sitä puolesta. Puolesta. Vastaan. Vastaan. Vastaan. Se on hylätty. Sitten kompromissitarkistus viisi puolesta. Vastaan hyväksytty. on äänestettävä tarkistuksesta 26 herra Lökkegaardilta puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Ja toinen kappale sitten työllisyys. Niitä ei tarvitse äänestyttää, mutta tarkistus 31 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Sitten sitten pääsemme tarkistukseen seitsemän. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta. Ai se onkin kohta kohdalta. Anteeksi. Eh, kohta kohdalta Alden pyynnöstä. Ensimmäinen osa kompromissitarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Se on hyväksytty. Toinen osa kompromissitarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Se on hyväksytty tarkistus 39, jossa lisätään kompromissitarkistukseen 7 puolesta vastaan. Se on hyväksytty selkeästi. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Mitenköhän liberaalit tästä äänestävät? No niin, katsotaan sähköisesti. Tarkistus 40. 36 korttia on sisässä. Äänestätkö käsin? Se on hylätty. 16 puolesta 19 vastaan. Työllisyys 23 sitten. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Emple 14 tässä nyt on pieni muutos äh, äänestyslistaan. Haluatko Dennis kertoa? Ähm, niin, pitää selittää, että viime yönä yritimme saada aikaan kompromissin, jossa olisi mukana sekä se, mikä on tässä, että kompromississa tarkistuksessa 45 ja 44. Se ei onnistunut, koska eilen ryhmät sanoivat, että he eivät hyväksyneet tätä tekstiä, Eli nyt mielestäni pitäisi palata alkuperäis- alkuperäisen kompromissiin. Eli kohdassa yhdeksän säilytetään vain ensimmäinen osa, kuten ALDE on ehdottanut tarkistuksessa 45. Eli katso, että paikallis viranomaisella on oikeus kieltää uusien ostoskeskusten rakentaminen, jos sillä on kielteisiä sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia. Ja sitten lisäksi pitää äänestää, koska tämä ei ole osa tarkistus 44. Eli tämä on lisäys, koska nämä kaksi sopivat yhteen, mutta 44 tuo tähän uusia elementtejä. Right, Tyydyttääkö tämä kaikkia? Hyvä. Tarkistus, kompromissi 14 sellaisena, kuin esittelijä sen luki puolesta. Vastaan tyhjä. Se on hyväksytty. Sitten tarkistus 44 lisäyksenä tähän kompromissiin puolesta. Katsotaan tämä sähköisesti. Tämä ei ole kompromissi, vaan tämä on tarkistus 44. Well, I mean, I, you know, it is the responsibility. Niin, tämähän on koordinaattoreiden vastuulla antaa ohjeet. Tämä kompromissitarkistus äänestettiin. Nyt äänestämme lisäyksenä sille tarkistuksesta 44. For Kiitoksia puhemies, olen EPPn varjoesittelijä ja pahoittelemme, että ihan viime hetkellä äänestyksen aikana jo tämä muutettiin. En halua, että EPP ottaisi vastuuta siitä, että se ei äänestänyt oikein kompromissitarkistuksesta 14. Pyytäisin, että tästä tarkistuksesta numero 14 äänestettäisiin sähköisesti. Sopiiko tämä kaikille? No, otetaan uusinta äänestys tähän kompromissi 14. Äänestys alkaa kompromissi 14 sähköisesti. Olkaa hyvä. viisi korttia sisällä. No niin, äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissitarkistus 14 hylättiin. Siinä tapauksessa me emme äänestä tarkistuksesta 44. Ei kun äänestämme tarkistuksesta 44. Äänestys. Voimme äänestää siitä. No äänestetään siitäkin sähköisesti. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten äänestämme kohdasta 45 ja 46. Kyllä vain. Niin ne raukeavat. Siinä tapauksessa 44 hyväksytään. Siispä 47 seuraavaksi. Olkaa hyvä. Se on hyväksytty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 49, joka on yhdenmukainen tarkistus 48 kanssa lisänä puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta puolesta äänestetään sähköisesti. Se on aika tiukka. 50 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Toisinpäin siis tämä on hyväksytty 18 vastaan 16. Tarkistus 51. Tarkistus 51 puolesta vastaan hyväksytty 52 puolesta vastaan. Se on myös hyväksytty 53 esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan hyväksytty. Emple 22 puolesta vastaan. Se on hylätty. Tarkistus 55 suullisella Koratsa Biltin tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. 56 esittelijältä puolesta vastaan. Se on hylätty. Emple 2 puolesta vastaan hylätty. Empla 3 te puollatte Empla 2. Empla 2 äänestys alkaa sähköisesti, koska tämä on nyt ihan epäselvää, kuka äänestää ja miten. Olisi hyödyllistä, jos koordinaatit erityisesti liberaalit voisivat kertoa vähän suuntaa antavasti, mihin suuntaan he äänestävät, tai ehkä he sitten päättävät äänestäessään, kumpaan suuntaan menevät. Äänestys päättyy nyt näin, ja Brenda Gass on nyt noudattanut ohjettani ja hakenut sieltä korttikopion 18 puolesta 16 vastaan. Empla 2 on hyväksytty. Empla 3 puolesta. Katsotaan tämäkin sähköisesti. Empla 3 ja nyt kaikilla on kortit. Jahan jollain on kortti, mutta ei käytä sitä. No, joka tapauksessa se on hylätty. 12 suullisella tarkistuksella Emple 12 puolesta vastaan se on hyväksytty. Emple 4 puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta vastaan hy- hyväksytty. Tarkistus 52, joka on yhteensopiva puolesta vastaan hylätty. Emple 15 suullisella esityksellä puolesta vastaan. Manders, äänestättekö vai ette? Hyvä, kiitos. Kuka vastustaa siis vastaan äänet? Kiitos. EPP, vastustatteko te? Kukaan ei siellä äänestä ollenkaan. No, katsotaan tämä sähköisesti. Jos äänestäisitte, se auttaisi asiaa. 58, eh, yhdenmukainen 57 kanssa. Ei, eh, Jaha, me olemmekin jo Emple 15. Emple 15 siis. Uh, employment 15, sorry, because the vote is closed. Emple 15 äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 59 peräsiltä puolesta ja vastaan. Se on hylätty. Emple 5 puolesta vastaan hylätty. Emple 6 puolesta vastaan hylätty. Emple 7 kohta kohdalta. Emple 7 kohta 1 puolesta vastaan. Se on hylätty. Eli toinen osa raukeaa sitten, onko näin? Ei, kun se pysyy voimassa. Siihen tulee suullinen äh, tarkistus puolesta vastaan hylätty. Emple 9 puolesta vastaan hylätty. Emple 8 puolesta vastaan hylätty. Emple 10 puolesta vastaan hylätty. Emple 11 puolesta vastaan hylätty. Emple 16 puolesta vastaan hylätty. Emple 19 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta. Ensimmäinen osa. Se on kohta kohdalta. Ensimmäinen osa kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty myös. Emple 17 puolesta puolesta. Emple 17 puolesta ja vastaan, se on hylätty. 63 puolesta vastaan hyväksytty, 64 puolesta vastaan hyväksytty, 65 lisänä puolesta vastaan hylätty. 66 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 11 kohta kohdalta ensimmäinen osa 11 puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta tarkistetaan tämä kompromissi 11 toinen osa. The vote is PP is one over now. EPP on nyt yksi liikaa. Ottakaa EPPstä yksi kortti pois. Right. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hylätty yhdellä äänellä. Toinen osa siis hylättiin. Sitten menemme tarkistukseen 72 puolesta vastaan. Hyväksytty. 73 raukeaa, samoin 74, 75 on vedetty pois, kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 83 puolesta vastaan. Se on hyväksytty, poistettiin kohta. Tarkoittaako se sitä sitten, että tarkistan tämän vielä sähköisesti. 83. Äänestys alkaa sähköisesti. Haluan varmistaa tämän. 83. Äänestys on käynnissä. Ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 23 puolesta, 13 vastaan. Kompromissi 13 raukeaa niin ollen ja Siksi menen kappaleeseen 20, onko oikein? Tarkistus 89 puolesta. Vastaan. Ja katsotaan sähköisesti. 89. Täällä oli vastustusta jonkin verran. 89 äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty yhdellä äänellä. Hyvä, että tarkistettiin. 90 raukeaa, 91 puolesta vastaan hyväksytty, 92 puolesta vastaan se on hylätty. Sitten tähän tarkistukset 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdanto-osa, kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan, se on hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Liberaalit äänestättekö? Aloitetaan alusta. Tarkistus 5. Olisi hyvä, kuka puoltaa ja niin edespäin. Tarkistus kuusi, anteeksi. Tarkistus kuusi. Itsekin tässä sekoan. tarkistus kuusi. Puolesta vastaan hylätty. Kiitos. Liberaalitkin siellä taas palasivat joukkoomme. Sitten tarkistus seitsemän. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Se on hylätty, mutta tarkistetaan se kuitenkin. Tervetuloa, edustaja Angelilli. Tästä juuri äänestämme. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Se on hyväksytty. Sitten tarkistus tarkistukset 11 ja 12 yhdessä. Ei kun erikseen. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Hylätty. Nyt äänestämme mietinnöstä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. ja päättyy. Tämä on hyväksytty. 24 puolesta. Ei yhtään vastaan ja 11 tyhjää ääntä. Kiitokset Dennis Young. Haluatko sanoa vielä jotain esittelijä? Niin ihan lyhyesti, koska äänestykset jatkuvat vielä. Haluaisin kiittää vielä varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä sekä riippumattomat vähittäismyyjät. Ja sitten koulutusasioista on päästy paljon eteenpäin, eli kiitos vielä kerran kaikille. Right. Well, thank you very much for your leadership on that, and I'm pleased there's been so much. Kiitoksia paljon vetovastuustanne tästä. Tässä on päästy paljon eteenpäin minun mielestäni, erityisesti täällä vähittäiskauppa-alalla. Sitten siirrytään äänestykseen, joka koskee Mayerin mietintöluonnosta. Eli siinä oli kyse matkustajien lennolle pääsyn epäämisestä ja niin edespäin. Hans-Peter, haluaisitko sanoa tästä jotakin ennen kuin äänestetään? No, niin ihan lyhyesti. Kiitoksia kaikille sihteeristön jäsenille tämän tärkeän mietin osalta. Tästä on tullut satoja tuhansia sähköpostiviestejä ja haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä. Me olemme kokoon, kokoustaneet yhdessä osittain myöskin esittelijän kanssa liikennevaliokunnasta, joten nämä tärkeimmät asiat ovat sellaisia, joista saatiin aikaan kompromisseja ja myöskin monista muista tärkeistä asioista saimme aikaan sovun. Ja voimme äänestää myöskin ryhmissä tarkistuksista, koska ilman muutoksia kompromisseja ei saada aikaan. Eli varmasti monista tarkistuksista voidaan äänestää yhtenä pakettina. Eli vielä kerran suurkiitokset ja tämä on ollut erittäin hyvä yhteistyötä. Right. Okay, let's go. Yeah. Um, No. no. So, uh, let's start then with No niin, aloitetaan sitten tarkistuksesta 200 puolesta vastaan hyväksytty. Ja jos ryhmänä äänestettäviä on, niin tietenkin sillä nopeutetaan tätä menettelyä. 16, 17 ja 18 otettaisiin yhdessä. Ei, ei käy. Joku sanoi, että ei käy. Aalto sanoi, ei käy. No sitten ei käy. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan ty- tyhjää hyväksytty 17 puolesta, vastaan hyväksytty 18 puolesta, vastaan hyväksytty. Sitten olisi voitu äänestää yhtenä ryhmänä, mutta 116 ja 117 yhdessä puolesta vastaan hylätty. Esittelijän suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mennään 123 tarkistukseen. 123 siis puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 124 on lisäys puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 125 puolesta puolesta äänet puolesta puolesta vastaan selvästikin hyväksytty. 126 puolesta puolesta ääniä ei näytä ihan selvältä, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten vastaan äänet hylätty. 127 puolesta vastaan hyväksytty. 20 ja 21 ja 22 ovat yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hyväksytty. 128 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 134 ei, jää pois, 130 jää pois, eli 129 lisäyksenä nämä sanat puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 25 on vedetty pois. Sitten kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 oli äsken siis. Haluatteko tarkistaa sen sähköisesti? Tarkistus, kompromissitarkistus kakkonen, selvä. Tarkistetaan. Vaikka minusta se näytti, että se oli ihan selvästi hyväksytty. Se on ihan selvästi hyväksytty. Mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä vain 29 puolesta ja 6 vastaan. Haluaisitte vain varmistaa, eikö niin, että se todella tuli hyväksytyksi. Tarkistukset 134-135 ovat teknisiä muutoksia. 136 puolesta vastaan hylätty. 26 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 138 puolesta vastaan hylätty. 137 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 139 puolesta vastaan hyväksytty. 160 jää pois. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 29 ja 140 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 30 ja 142 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Ja 31 ja 141 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 143 ja 144 ja 145 kaikki yhdessä puolesta. Anteeksi, anteeksi, hetkinen, ne jäävätkin pois. Ne raukeavat, koska 32 kattoi ne. Eli 33 siis puolesta, 33, 147 148 puolesta vastaan. Näyttäisi, että hyväksytään nämä kolme. Eli 146 jää pois, 34, 149 ja 150 puolesta vastaan. Mm, hylätty. Ne on kaikki hylätty. Eli meillä on 151 seuraavaksi Hetkinen, tarkistetaan tuo äskeinen blokki. 34, 149 ja 150 sähköisissä äänestyksissä nyt. No niin, hyväksytty. Eli 130, 151 jää pois. 35 puolesta vastaan Hyväksytty 36 puolesta vastaan. Hyväksytty. 152 jää pois. 153 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan hyväksytty. 155, 100, ei, anteeksi, 158 puolesta vastaan hylätty. 159 puolesta vastaan hylätty. 161, 165 asti kaikki yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta äänet vastaan hyväksytty. 39, 166 yhdessä puolesta vastaan ty, ö, hyväksytty. 40, 167 puolesta hyväksytty. Ja 168, 169 puolesta vastaan hylätty. 170 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 171 jää siinä tapauksessa pois, eli 172 hetkinen, mitä täällä lukeekaan, miten nämä menevät. 173-174 puolesta äänet. Ei, ei, hetkinen. Eli mennäänkin 42. Tarkistus 42 on seuraavaksi vuorossa. 42. Puolesta äänet. Puolesta äänet. 42 tarkistus on vuorossa vastaan. Hyväksytty. Ja sitten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 neuvojemme mukaan, saamiemme neuvojen mukaan 171 olisi voitu pitää lisäyksenä 170 ja 41, joka hyväksyttiin. Onko esittelijä asiasta samaa mieltä? No siinä tapauksessa tässä täytyy äänestää tästä. Lisäyksenä siis. Eli 171 on nyt vuorossa Tarabellalta sitä, siitä voitaisiin äänestää. Äsken ei äänestetty, siis nyt äänestetään lisäyksenä 171 41 äh, puolesta äänet. Tämä täytyy tarkistaa. Eli 171 nyt tarkistusäänestyksessä. Ja tämä on siis lisäyksenä tarkistukseen 41, joka oli Maijarilta. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Ja sitten siirrytään 177 puolesta äänet vastaan hyväksytty. Ja Terry, voi, Terry, voisitko siirtyä hieman, koska en näe sinun lä- lävitsesi. 42 vuorossa. Ei hetkinen. Pyydän anteeksi. Uh, Do not put the vote right. Amendment for... Hetkinen, 43 on vuorossa. Tarkistetaan kertaalleen vielä. Siis 43 nyt äänestyksessä puolesta vastaan. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Ja sitten 45 puolesta äänet vastaan. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, anteeksi, hyväksytty. 179 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta puolesta äänet tarkistetaan sähköisesti 180 vuorossa sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 147 puolesta. Siis ei 147, vaan 47. 180 hän eh, hylättiin, eikö niin? 180 hylättiin, kyllä. Eli täytyy äänestää 47. 47. 47 siis äänestyksessä puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 182 182 on vuorossa nyt, joka on esitetty horisontaalisena tarkistuksena. Puolesta äänet, vastaan äänet, hylätty. Tarkistus 48 puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten 50 puolesta, vastaan, ei, ei vaan, hetkinen, 49, 50 ja 51 voitaisiinko niistä äänestää yhdessä? 49, 50 ja 59 siis puolesta äänet. Puolesta äänet näille. No, ei, ei tämä liian monimutkaista. Nopeammin edetään. 49 ensin puolesta äänet vastaan. Hyväksytty. Sitten 50 puolesta äänet vastaan. Hyväksytty. 51 puolesta äänet vastaan. Hyväksytty. No sitten kompromissi nelonen puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrytään 53.188.189 puolesta vastaan hyväksytty 190 puolesta. Mm, 190 täytyy tarkastaa sähköisesti ilmeisesti. 190. 190 tarkistusäänestys päättyy. Hylätty. 54 puolesta. Puolesta äänet 54 vastaan. Selvästi hyväksytty. Voitaisiinko 50, 56, 57 yhdessä koska nämä kaksi pääryhmää ovat samaa mieltä. Eli 555657 nyt yhteisessä äänestyksessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta äänet vastaan Niin, 61 puolesta äänet vastaan. Tyhjää selvästikin hyväksytty. 193 jää silloin pois. Ja tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 ei olekaan äänestyksessä, vaan 50, 64 ykkösosa ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 50, 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 on poistettu, 199 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten voidaanko äänestää 6, 7, 6, 8, 6, 9, 70 ja 79, yksi kaikki yhdessä. Eli nämä viisi yhdessä puolesta vastaan tyhjää kaikki hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 ja 74 yhdessä puu, puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta puolesta äänet vastaan tyhjää, hyväksytty, eli 12 jää pois. 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Liite 1 jää pois silloin, jos seuraavaksi 2, 1, 5, hetkinen, 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 2, 1, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.20 puolesta vastaan hyväksytty. 81 jää pois. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 222 puolesta. Tämä täytynee tarkastaa sähköisesti 20, 222 siis sähköisessä äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 19 223 puolesta. Puolesta äänet, olkaa hyvät vastaan tyhjää hyväksytty. 83 ja 224 yhdessä puolesta. Tämä täytyy tarkastaa sähköisesti. Eli 83 ja 224 yhteisessä äänestyksessä sähköisesti nyt. Äänestys päättyy. Kofferaatikin on täällä. Äänestys päättyy siis ja hyväksytty 20 puolesta ja 15 vastaan. Ja sitten 225 puolesta äänet vastaan tyhjää. Hetkinen, 225 vielä puolesta äänet äänestävätkö liberaalikin ja vastaan äänet tyhjää eli hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 vedetään silloin pois. 8 ja 9 yhdessä. Voidaanko koko sivu äänestää yhtenä ryhmänä? Hyvä. Eli koko sivu aina tuonne kompromissi yhdeksäiseen asti, eli menee seuraavallekin sivulle. Kaikki yhtenä ryhmänä puolesta, esittelijän tarkistuksille puolesta, vastaan tyhjää, kaikki hyväksytään. Eli sitten siirrytään kompromissitarkistukseen yhdeksän ja siinä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi mennään johdanto-osan kappaleisiin. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94, anteeksi 95 puolesta vastaan, hetkinen, meidän täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Kyseessä siis 95 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 96 puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa, koska tulee aika tiukka äänestys. Äänestys päättyy. Eli hylätty yhdellä, yhden äänen erolla. Hyvä, että tarkastettiin 97 puolesta vastaan. Ja äänestetään sekin sähköisesti. 97 äänestyksessä nyt. 97 siis. 96 hylättiin, nyt puhutaan 97. Äänestys päättyy. Hylätty tämäkin. Eli 97 hylätty. Tarkistus kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuutonen vedetään pois 103 puolesta 103 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta 15 vastaan. Ja seuraavaksi tarkistus 7 ja 104 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta, puolesta äänet Tämä varmaankin on hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä 105. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli kahdeksainen putoaa pois. 106 on yhteen sopiva kumman tahansa kanssa, joten siitä voidaan äänestää. 106. äänestys alkaa. hylätty. Eli tarkistus 9 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 on lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 jää pois. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 Yhdeksän on lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 ja 13 yhdessä, sopiiko näin? 12 ja 13 puolesta äänet vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja 111 puolesta äänet vastaan, tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 ja 15 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 jää pois, eli 115 kohta kohdalta äänestyksenä EPPn pyynnöstä. Osa ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja osa kakkonen vielä puolesta. Tästä tehdään tarkistusäänestys sähköisesti. Aha, muutit mieltäsi, niinkö? Äänestys päättyy. Selvä, hylätty. No sitten koko lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa koko lausuntoluonnoksesta. koko asiakirjaäänestyksessä. Ja äänestys päättyy ja hyväksytty 35 puolesta eikä yhtään vastaan ääntä. Oikein hyvä. No nyt sitten siirrytään hetkinen, mutta meillä on hieman tässä kiirus, joten ollaan hiljaa ja jatketaan töitä. Evelyn Gebhardin lausunto luonnos maksutileistä. Nyt äänestetään siitä. Olisiko esittelijällä jotain sanottavaa vielä? Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijöitä. Eilen me kävimme vielä keskustelua ja meillä oli pari avointa kysymystä ja eilen illalla onnistuimme vielä ratkaisemaan nämä avoimet kysymykset. Ilmeisesti tässä oli jotain väärinkäsityksiä jotka pystymme sitten selvittämään ja nyt voimme sitten äänestää. Uskon, että pystymme tekemään hyviä päätöksiä kuluttajasuojan suhteen, mikä on tietysti tärkeä asia. Good. All right. Right, let's go then. Um, compromise... Niin. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 15 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Täytyy varmaan äänestää sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyvä. Sitten 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta No, sähköisesti, siis tarkistus 85. Voisitko nyt äänestää? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Eli 86. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Äänestävätkö liberaalit? No, tarkistetaan tämä. Eli Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, Ja hyväksytty. 13 puolesta vastaan, hylätty. 14 puolesta vastaan, hyväksytty. 93 puolesta, ei kun se raukeaa. Kompromissi 7 puolesta vastaan, ja hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, hyväksytty. Sitten tarkistus 17 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 98 puolesta. Täytyy varmaan tarkistaa. 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107. Haluatko joku tarkistaa? Siis 20 Selvä, tarkistetaan. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta No, sähköisesti 21. Äänestys alkaa. Hyväksytty yhdellä äänellä. Hyvä, että tarkistettiin. 109 on sopiva. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 110 puolesta puolesta. Täytyy tarkistaa taas. Eli 110 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 111 puolesta vastaan hylätty. 22 puolesta. Äänestävätkö liberaalit? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Jos liberaalit äänestäisivät, niin siitä olisi kyllä apua, niin tämä vähän vauhdittuisi. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan hylätty. 117 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan hylätty. 27, 27 puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. 119 puolesta vastaan hylätty. 120 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 121 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa sähköisesti, eli 121. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta tarkistetaan tämä. Eli 126. Äänestys alkaa. Hylätty. 125 puolesta Täytyy tarkistaa tämä, eli 125 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 ja 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta, va, puolesta vastaan vastaan. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan. No, äänestetään tästäkin sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan ja hyväksytty. 149 puolesta. Tarkistetaan tämä. Eli 149 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 150 puolesta. No, tarkistetaan tämäkin sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Siis, ei kun 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Otetaanko nämä yhtenä blokkina? Vastustaako joku? Eli 49, 50, 51, 52, 53, 54. 53 asti. Okei. Okay. Eli 49-53 Gebhardilta puolesta vastaan tyhjää. Kaikki hyväksytty. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta puolesta. Siis 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 ja 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan ei tullut selväksi. Eli 160 joku 61. Äänestys alkaa. Hylätty. Yksi kuusi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 raukeaa, eli 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan No, täytyy varmaan tarkistaa tämä sähköisesti. Eli tarkistus 63 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myöskin. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatusosakappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolme puolesta. No, tarkistetaan sähköisesti, tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 7 vielä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koko lausunto. Äänestys alkaa. Gebhardin lausunnosta äänestys päättyy. Hyväksytty 33 puolesta kolme tyhjää ääntä. Eli kiitoksia kovasti Gebhard. No niin, tänään äänestys päättyy tähän. Pyydän anteeksi koferaatilta, koska hänen kaksi mietintöään joudutaan käsitelmään vähän pikaisesti. Do we ration some time on this, <laughs> So could I please ask you... Pyytäisin teitä nyt poistumaan, jos ette aio jäädä keskusteluun. Ja jättäkää ne keskustelut sinne käytävän puolelle. I would like to... Um, so we may have a bit of restricted time. Pieni aikaraja, aikarajoite meillä on seuraavassa esityslistan kohdassa. Pyydän siksi, että kaikki puhuvat hyvin tiiviisti. Meillä on sisämarkkinoiden hallinnointi, mietintö, eurooppalainen ohjausjakso ja koferaation esittelijänä. Koferaatti saa puheenvuoron, mutta onko Euroopan komissiosta täällä ketään? On siellä. Rova Verheben, puhutteko te tästä aiheesta? Kyllä, hyvä. Tervetuloa. Anteeksi, että joudutte odottamaan. Kyseessä on mietintö sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2014 puitteissa. Tätä aihepiiriä on seurattu jo pitkään ja nyt puheenvuoro saa varapuheenjohtaja Sergio Cofratti. Hän esittelee oman mietintöluonnoksensa. Sitten meillä on edustaja Galpelch täällä. Hän oli kyllä täällä hetki sitten – Herra Kaakis on täällä. Vihreistä ei ole ketään, mutta minä olen täällä kuitenkin EKRn puolesta. Olkaa hyvä, herra Kofraatti. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Puhun lyhyesti siitäkin syystä, että mehän olemme tästä jo puhuneet muissa yhteyksissä. Meillä oli ensimmäinen keskustelu tässä taannoin. Ja en palaa niihin mitä, asioihin, mitä on jo sanottu. Aikaisemmin ihan lyhyesti vain viittaan tämän aiheen sisältöön. Eurooppalaisen ohjausjakson tärkeys on hyvin tunnustettua itse asiassa myöskin puheenjohtaja johtaja siitä mainitsi. Tämä kolmas pilari on tarkoitus siis perustaa eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa koskien nimenomaan sisämarkkinoita. Se täydentää sekä taloudellisiin, taloudellisiin aiheisiin että sosiaalisiin aiheisiin ja työhön liittyviä teemoja. Eli tavoitteena, mikä tässä on ilmaistu, on se, että määritetään ihan selkeästi rajat ja luonne tälle kolmannelle pilarille, joka sitten antaa lisäarvoa myöskin kahdelle muulle pilarille. Meidän täytyy pyrkiä nyt määrittelemään ne suuntaviivat sille, jota me voimme kutsua reaalitaloudeksi. Ja lähdemme liikkeelle sellaisista toimialoista, jotka ovat sisämarkkinoille tärkeitä, eli perustavan laatuisen tärkeitä täytyy saada hyvin vahva yhteys yksittäisten toimien välille, jotka tänä päivänä ovat vielä erillä toisistaan, ja tuotava ne yhteen ikään kuin synteesinomaisesti tämän ohjausjakson puitteissa. Eli meidän täytyy edistää Euroopan unionin toimivälinten välistä johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta, mutta samanaikaisesti täytyy myöskin kansallisella tasolla ryhtyä yhdentämistoimiin. Jokaisen maan täytyy pitää mielessään ja suunnitella tai, ja esittää sitten huomioita siitä, miten lainsäädäntö on pantu täytäntöön nimenomaan sisämarkkina-alalla. Ja kyseessähän ei ole pelkästään yhteisön politiikka. Se on yhteisön politiikkaa, jota harjoitetaan myöskin yksittäisissä jäsenvaltioissa, niiden omissa todellisuuksissaan ja ja niiden ne tavoitteet täytyy olla yhdenmukaiset keskenään. Ja sitten vuotuinen kasvuselvitys on tärkeässä roolissa ja erityisesti vuotuinen kertomus sisämarkkinoiden yhdentymistilasta. Se on aivan erinomainen työkalu, jolla voidaan tarka- tarkastella vuosittaista tilaa. Tämä julkaisu on merkittävä siinä suhteessa. Toiminnan täytyy keskittyä, kuten totesin, ennen kaikkea rajojen määrittämiseen tämän kolmannen pilarin kohdalla. Ja itse asiassa vielä tärkeämpää on ehkä määritellä nämä ensisijaiset alat, koska kolmas, pilar, kolmas pilarihan määritellään jos vaavin mietinnössä, joka tuossa noin laadittiin. Eli nämä keskeiset alat täytyy määrittää selkeästi, ja komissio oli antanutkin jo viitteitä sen suuntaisesti, että nämä olisivat ihan oikein hahmoteltuja. Mitä olemme ehdottaneet? Ensinnäkin palvelut, rahoituspalvelut, liikenne, energia-ala ja digitaalinen talous. Ja sitten pitäisi ehkä vielä lisätä jonkinlainen arvioiva elementti sinne, joka takaisi kansalaisten kuluttajien ja työntekijöiden suojan, ja joita nämä keskeiset alat koskevat. Tämän, tästä syystä hyvin tärkeää on teollisuuspolitiikan harjoittaminen, joka ei ole pelkästään tämän valiokunnan asia, vaan, vaan itse asiassa kaikkien asia, jotka huolehtivat sisämarkkinoista. Ja samanaikaisesti on tärkeää edistää tietotaidon ja, ja innovaation kehittymistä. Ja lisäpotkua on annettava myöskin sisämarkkinoiden toiminta, toimenpidepaketille sillä tavalla, että sen syklisyys ja sen myötä omaksuttu toimintametodi tulee normaaliksi käytänteeksi sisämarkkinoilla ei kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa pitäisi olla se hetki, kun pyritään sisämarkkinoihin, joilla, joita luonnehtivat kuluttajien oikeudet. Ne ovat hieman erityislaatuisia luonteeltaan, koska ne ovat osittain päällekkäisiä työoikeuden ja, ja toisaalta sitten taas kansalaisoikeuksien kanssa. Ja senkä, senpä takia meidän täytyy aika ajoin syk, syklin, oma syklittäin arvioida aina tilan, tilannetta. Ja lainsäädännölle täytyy saada selkeä muoto lyhyessä ajassa. Ja sitten tässä hallinnossa mielestäni sen määrittelyssä on tärkeää, että käytetään niitä analyysejä, joita meille toimitetaan eri tahoilta, jotta emme rajoittaisi itseämme, kuten täällä valiokunnassakin on ensimmäisessä vaiheessa tehty, viittaamaan vain kvantitatiivisiin, määrällisiin ulottuvuuksiin. Nimittäin on hyvin tärkeää pitää mielessä myöskin kvalitatiivinen, laadullinen näkökulma, erityisesti se palvelualalla. Ja on pidettävä mielessä, pidettävä mielessä, mitkä ovat näiden keskeisten alojen tavoitteet, toiminnan tavoitteet. Meillä on hyvin hankala, hankala ikään kuin tien risteys siinä tai missä, missä seisomme, koska meillä on koko Euroopan unionin tasolla huolehdittava yhtäältä kuluttajien oikeuksista ja myöskin työläisten oikeuksista. Ja meidän täytyy päästä tästä vaikeasta kriisitilanteesta ulos. Ja se riippuu siitä, kuinka pystymme ottamaan vastaan ja panemaan täytäntöön lainsäädäntötoimenpiteet, ja jotka helpottavat sitten kansalaisen elämää kuluttajina ja lisäksi myös tuottajina, toimijoina niillä aloilla, joihin me keskitymme työssämme. Sisämarkkinatoimenpiteiden täytäntöönpano kansallisella tasolla on parantunut ja se on tietysti lohdullinen asia, mutta vielä pitää päästä tehokkaampiin ja, ja toimivampiin, vaikuttavampiin toimenpiteisiin kuin mihin olemme tähän mennessä päässeet. Kiitän tässä vielä teitä kaikkia huomiostanne ja, ja myötävaikutuksestanne tämän asiakokonaisuuden käsittelyssä ja olen ilman muuta käytettävissä ja tarkalla kuulolla teidän suuntaanne neuvojenne suhteen. Ja kiitän vielä kerran myöskin varjoesittelijöitä, jotka varmasti sitten valaisivat tätä asiaa omalta osaltaan vielä tarkemmin tulevissa puheenvuoroissaan. Kiitoksia. Kiitokset tästä hyvin kattavasta mietinnöstä ja mielestäni tämä on hyvin perusteltu. Schwab, te varmasti puhutte nyt ensin sitten Hatsimakakis, Ryyle ja minäkin myös kommentoin sitten. No, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy tosiaan sanoa, että kooperaatio on tehnyt hyvää yhteistyötä viime vuonna, kun itse olin esittelijänä tämän asian parissa. Mutta tämän lisäksi tämä tavoite ja perusteet tässä ehdotuksessa, tässä muodossa, ovat erittäin hyviä. Nämä ovat hyvin samantyyppisiä kuin viime vuonna ja myöskin sisältö on aivan oikean suuntaista. Ja myöskin jatkuvuuden kannalta meidän täytyy todeta esimerkiksi tämän Single Market Governance-mietinnön osalta, että meidän täytyy miettiä, tarvitseeko Eurooppa uusia toimintavaltuuksia vai pitäisikö meidän hyödyntää niitä, joita meillä tällä hetkellä on – EUn tasolla, mutta myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Eli niitä pitää hyödyntää mahdollisuuksien mukaan, mutta Koferaatin mietinnössäkin tässä tuloksena on, että ikävä kyllä puutteita vielä on, ja meidän täytyy nyt katsoa näitä asioita puolueryhmää rajat ylittäen. Ja siksi ikävä kyllä Gal Pelch, varjoesittelijämme, on katsonut, että tässä on nyt tämä sama aihe, vaan meidän täytyy tästä valiokunnasta tehdä horisontaalinen vaatimus liittyen tähän eurooppalaisen ohjausjaksoon. Eli Koferaatin ehdotus menee täysin oikeaan suuntaan kyllä. No sitten on pari kohtaa, jotka ovat uusia. Ja puuttuisin nyt vähän siihen, mitä SND-ryhmän kollegat muissakin asioissa ovat vaatineet. Tämä nyt ei ole välttämättä mietinnön vastaista, mutta tämä muuttaa hiukan vain vähän tätä laatua. Esimerkiksi joukkokanteiden osalta komission jäsen Almunia on esittänyt ehdotuksen, mutta meillä on jo paljon vaatimuksia, eli se nyt voidaan vielä kerran mainita. Ja tärkeää on se, että meillä pitää olla kokonaisvaltainen strategia ajatellen ulkoista ulottuvuutta sisämarkkinoilla – ja sitten onko ne tämä vastavuotoisuusväline tai minimistandardit, kumpi on parempi, no se nähdään sitten täysistuntoäänestyksessä. Mutta muuten olen kyllä tästä asiasta samaa mieltä. Eli konferaatio olisi tärkeää, että tämä Eurooppa-tutkimus tehdään ja esittelijä ja sihteeristöltä pyytäisin, että he tiedustelevat, missä nyt tällä hetkellä mennään – jo minunkin mietintööni liittyen tehtiin tutkimus, mutta en nyt tiedä, mitä suunnitelmia tästä asiasta on tehty. Ja ehdottomasti, no en nyt voi sanoa, että tämä olisi mikään komission teettämä tutkimus, mutta meidän täytyy syventää tietoja näillä alueilla, joista on jo kertaalleen äänestetty. Mielestäni se olisi tärkeää. Ja on hienoa, että tämä mietintö on saatu aikaan ja koferaattikin toteaa, että ohjausjakso ei liity pelkästään makrotaloudellisiin tekijöihin. No tietysti tärkeitä, mutta eivät ne ole pelkästään asioita, joita arvioidaan maakohtaisesti. Meidän on pidettävä huolta siitä, että maat eivät joudu minkään rahoituksellisen paineen kohteeksi tiettyjen poliittisten asioiden osalta. Mutta sitten jos kyse on poliittisista asioista, joihin ne ovat jo suostuneet neuvostossa, niin ne pitää toteuttaa demokraattisesti. Ja tässä on nyt vielä valtavasti käyttämätöntä potentiaalia, ja on hienoa, että varjoesittelijämme Gal Pelch on ottanut esiin sen, että tässä mietinnössä tämä asia on selkeästi otettu esille. Ja sitten jäsenvaltiot kun ajatellaan näitä maakohtaisia suosituksia, niitä on toteutettava. Nehän ovat itsenne hyväksyneet, sekin täytyy vielä tehdä selväksi. Eli ei kyse ole vain siitä, mistä Troikka on päättänyt, vaan myöskin siitä, mitä EU:ssa on päätetty. Ja he ovat itsekin allekirjoittaneet näitä suosituksia. Ja pari viikkoa sitten taas puhuttiin tästä. Ja on aika merkistä, että maita pitää muistuttaa siitä, mistä ne ovat itse päättäneet. Eli kyse ei ole siitä, pitäisikö Euroopan tasolla olla enemmän vai vähemmän toimintavaltuuksia, vaan se, että mistä itse on päättänyt, sitä pitää myöskin noudattaa. Sisämarkkinat kuuluvat myöskin näihin maakohtaisiin suosituksiin, sitä pitää vahvistaa, ei pelkästään makrotalouden elementtejä, ja siksi puheenjohtaja, lopuksi haluaisin vain kiittää esittelijää. Tämä on hyvä mietintö, tästä tulee hyvä mietintö, ja meidän täytyy vielä syventää tätä tutkimusta, jota parlamentti on vaatinut. Eli tällä tavalla voisimme saada vähän paremmat perusteet ennen Eurooppa-vaaleja, mutta myöskin jäsenvaiheessa on käyty ja käydään tällä hetkellä tätä keskustelua, siksi se on tärkeää. Kiitos. thank you very much. Uh, thank you very much. Kiitokset, edustaja Schwab. Sitten edustaja Hatsimarkakis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin puolestani haluaisin kiittää koferaattia. Ikävä kyllä, mielestäni tämä mietintö on vähän liian yleisluontoinen. On hyvä, että meillä on nyt yhtenäinen lähestymistapa sisämarkkinoilla, kun ajatellaan kaikkea talouskehitystä ja myöskin valuuttapoliittisia vaikutuksia ja vaikutuksia reaalitalouteen. On hyvä, että niitä on käsitelty, mutta nämä toimenpiteet, joita on ehdotettu, niin ovat liian yleisluontoisia. Eli konferaatio tehnyt esimerkiksi ehdotuksen, että vähemmän olisi rikkomusmenettelyitä. Hän on erikseen maininnut tämän, ja voin kuvitella, että tämä liittyy nyt siihen, että Italiaa vastaan on eniten nostettu näitä menettelyitä. Nämä pitää mainita tässä ja kannatan myöskin sitä, eli olen Schwabin kanssa samaa mieltä, eli sopimusrikkomusmenettelyt on käynnistettävä, koska ei voi olla niin, että periaatteessa olen samaa mieltä, mutta sitten toteuttamisvaiheessa olemmekin eri linjoilla. Kolme valtiota, jotka ovat eniten rikkoneet sopimuksia, ovat myöskin talousongelmissa, eli Italia, Espanja ja Kreikka. Tämä täytyy todeta selvästi, ja siksi kannattaisin sitä, että komission politiikka vaikka julkistaa nämä tiedot ja että asioissa mennään eteenpäin, koska muuten tämä ei onnistu. Ja sitten, kun puhutaan näistä Euro- Etelä-Euroopan kärsineistä valtioista, niin tämä tilanne täytyy nyt kääntää toisinpäin. Tietysti on niin, että mark- sisämarkkinat ovat olleet olemassa 20 vuotta ja jos katsotaan nyt komission tulostaulua ja maakohtaisia tietoja, niin siellä katsotaan vain, mitä pannaan täytäntöön, mutta siellä ei katsota sitä, miten nämä toimenpiteet liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi, eli Saksan esimerkki, investoinnit tutkimukseen ja innovaatioon. Saksa on keskeinen jäsenvaltio Euroopan sisämarkkinoilla. Se on yksi parhaiten pärjääviä, mutta se ei läheskään ole päässyt tavoitteisiinsa, mitä tulee tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, jotta tuotanto olisi kehittynyt. Eli Espanja, ei, Saksa täyttää, ei täytä tiettyjä tehtäviä ja näin ollen se estää tiettyjä kilpailuetuja tai kilpailua lisääviä tekijöitä. Siis tämä on kyllä, siis esimerkki. Google, Apple, suuret yritykset, kaikki ovat Yhdysvalloissa ja no, Samsung on Koreassa. Jos ei investoida korkealle tasolle, niin sitten tuotannossa jäädään alemmalle tasolle – Eli me tuotamme siellä. Siis toivena on, niin siis Ryle on oikeassa. Logiikka on kuitenkin se, että jos ne, jotka pystyvät, eivät tee investointeja, niin sitten tilanne jää jumiin. Eli meidän täytyy ajatella koko Eurooppaa. Tällä hetkellä on ajatella, ajateltu etelä-pohjoinen akselilla, mutta meidän täytyy katsoa, millaista potentiaalia yhdessä voidaan kehittää, jos vaikka SAP-yritys, joka on ohjelmistoyritys Saksassa. Se voisi keskustella siitä, että se voisi siirtyä Kaliforniaan. Eli meidän täytyy toimia yhtenäisesti, ja tähän kuuluu myöskin kauppatase yksittäisten jäsenvaltioiden välillä. Ne pitää ottaa mukaan tulostauluun, ja siksi en haluaisi, että tulostaulu hyväksytään tällaisenaan suurena menestyksenä, vaan se pitää olla vielä yhtenäisempi, koska tilanne on näin hankala. Sitten toinen kysymys. Niin tämä on siis yleisellä tasolla maastamuutto. No taloudellisestihan ne maat, joissa on ylijäämää, tällä hetkellä siis pohjoiset jäsenvaltiot, ne ovat nyt työvoiman osalta hankalassa tilanteessa. Eli nuoret italialaiset, sak- espanjalaiset, kreikkalaiset lähtevät töihin Suomeen, Saksaan, Itävaltaan – Tämä on ihan hyvä asia, mutta tästä täytyy nyt keskustella. Eli mitä Euroopasta nyt puuttuu, ovat vastaanottomekanismit. Nuoret italialaiset tulevat Saksaan ilman kielitaitoa, yrittävät löytää töitä, eivätkä löydä mitään. Sisämarkkinat ovat myöskin sitä varten, että heitä autetaan. Ja mietintö on liian yleisluontoinen. No, teemme tästä asiasta vielä tarkistuksia, ja meidän täytyy todellakin tarttua tähän ilmiön sarvista kiinni. Eli konkreettisia toimenpiteitä. Eli näistä asioista pitää keskustella. Ja kun keskustellaan, sen jälkeen pitää vielä tehdäkin jotain. Ja sitten nämä konkreettiset toimenpiteet ovat liian pieniä ja lyhyitä. Meillähän on kehityspankkeja, KLF esimerkiksi Saksassa, mutta ei niitä kaikissa jäsenvaltiossa ole. Ja nämä, miten reaalitaloutta voidaan auttaa, millä tavalla näitä varoja voidaan hallinnoida – Eli ALDE tekee tarkistukseen, jotta nämä julkiset edistyspankit mainitaan. Sitten nuorisotyöttömyys. Espanjassa nuorisotyöttömyys on yli 60 prosenttia ja Saksassa, äh, Kreikassa jopa 70 prosenttia. Eli emme nyt voi olla tekemättä mitään, vaan nyt täytyy miettiä konkreettisia toimia, jotta voimme auttaa sisämarkkinoita nuorisosopimus voisi olla väline, eli koulutusta pitäisi yhdentää työmarkkinoiden tilanteeseen. Kiitoksia. Um, thank you, Kiitos, herra Hatsimarkaakki. Sitten Rava Ryyle. Ihan lyhyesti, mutta haluaisin puhua nyt kahteen asiaan. Eli miten toimitaan aloilla, jotka eivät oikeastaan kuulu meille. Eli olette täysin oikeassa tutkimuksen ja kehityksen alalta, mutta se nyt ei kuulu ihan tähän. Ja olette oikeassa myöskin muissa asioissa, mutta sitten tämä nuorisotyöttömyys ja sitten tämä vanha kysymys, joka liittyy pk-yritysten edistämiseen. Se on mainittu liian lyhyesti. Tässä on puhuttu teollisuudesta, se on ihan hyvä, mutta jos mainitaan teollisuus, niin vähintäänkin täytyy PK-yritykset myöskin mainita. Ja jos katsotaan tätä nuorisotyöttömyystilannetta, niin se liittyy hyvin läheisesti siihen, eli kuinka kehittyneitä PK-yritykset ovat, millaista koulutusta ihmisillä on. Se on hyvin keskeistä. Ja oikeastaan haluaisin rohkaista esitteli ottamaan nämä asiat mukaan, koska minusta tuntuu, että Euroopan politiikassa ja komission politiikassa PK-yritykset mainitaan aina sunnuntaipuheissa, mutta oikeastaan niitä ei sitten huomioida konkreettisessa politiikassa, vaan politiikka keskittyy lähinnä suuriin yrityksiin. Thank you very much. Uh, Kiitokset. Minäkin kommentoisin varjoesittelijänä. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille asian, jonka muut ovat jo maininneet. Tämä on hyvä pohja päästä eteenpäin asiassa. Kiitän Sergio Kofrattia siitä. Mutta meidän on keskityttävä niihin asioihin, jotka liittyvät Hatsamarkaakkis näihin sisämarkkinoihin. Nuorisotakuu ei ole osa tätä mietintöä, koska työllisyydestä on erillinen ohjausjaksoa koskeva mietintö. Ja tämä on rinnakkain työllisyysasioiden kanssa, kun on katsittava sisämarkkina-asioita, niin että sisämarkkina-asiat päästäisiin sisämarkkina-asioissa päästäisiin paljon eteenpäin, ja mielestäni konferaatin mietinnössä näin tehdään. Ja haluaisin esittää huomion tästä syklisestä tavasta sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. Ei tämä ole mikään valmis politiikka, herra Tähän mennessä me olemme pyytäneet kolmatta pakettia digitaalisista sisämarkkinoista. Siitä tekstiä ei ole tullut, koska komissio on nyt vähän jäähtynyt tälle ajatukselle, tai osa, osa komissiosta ei ole enää niin lämmennyt ajatukselle. Jos tämä olisi hyvä keino voittaa sisämarkkinat, niin varmasti kohtaa 17 pitäisi vielä vahvistaa niin, että sille saittaisiin poliittista tukea päästä eteenpäin. Mutta meidän on lisättävä tähän, ehkä komission edustaja kommentoikin tähän, meidän on saatava tosiasioita ja seikkoja sen todellisesta toiminnasta. Nämä talouspoliittiset raportit ja esikuva-analyysit ja muut tiedot ovat hyödyllisiä. Komissio on tutkinut asiaa hyvin laajasti ja tutkimuskeskus myös, mutta tarvitsemme nyt vahvempaa keskittymistä perustavaa laatua olevan tietoon, miten markkinat toimivat eri jäsenvaltioissa. Ja kun joissain jäsenvaltioissa ei sisämarkkinoita käsitellä kovin vakavasti, niin ovatko ne sitten jäljessä esimerkiksi kuluttajasuojan tai mm, markkinatoimenpiteiden toimeenpanossa vastaavasti? Ja niitä asioita on katsottava mielestäni täällä, kun me keskitymme hyvin vahvasti tähän sisämarkkina ulottuvuuteen. On vahvistettava myös digitaalisisämarkkinoiden asioihin, koska se korreloi suoraan työllisyyteen. Mielestäni mietinnöstäni puuttui yksi asia. Tarkistin sen uudelleen ja vaikuttaa siltä, minusta tämä vaikuttaa tärkeältä, nimittäin julkiset hankinnat ja Ryylä on varmasti samaa mieltä, puuttuvat tästä julkisten hankintojen uudistus pk-yrityksiä sen auttamiseksi ja että saadaan kilpailukykyisemmät julkiset markkinat, innovaatioiden kannustaminen. Nämä ovat tärkeitä mm, esikuvaindikaattoreita sisämarkkinoiden toimintakyvystä. Siksi on keskityttävä niihin asioihin, joissa me olemme hyviä, joista tiedämme, jotta lisäämme lihaluiden ympärille tässä esityksessä. Olisin hiukan varovainen sen suhteen, että tähän laitettaisiin liikaa rahoituspalveluista, koska talous- ja rahoitusasian valiokunta mietinnössään kattaa sen hyvin. Ja mielestäni meidän pitäisi käyttää nyt teidän hyvää puitteistoanne sille, että vahvistetaan näitä muita ulottuvuuksia, muita sisämarkkina-aspekteja tässä ja miten me voimme vaikuttaa tähän sisämarkkinoiden toimenpidepaketin patenttiin. Esimerkiksi pätevyyksien tai loppututkintojen vastavuorosta hyväksynnästä ei ole mitään, tai palveluiden markkinoista tai vertaisarviointimekanismista ei ole mitään, tai että palveludirektiivin soveltamista olisi mainittu tässä. Mielestäni tarkistusten esittelijä pitäisi keskittyä juuri niihin asioihin, jotka me haluamme tältä valiokunnalta panostuksen siihen, ei Hatsimarkkaakis niihin muihin taloudellisiin kysymyksiin. Galperts, te olette täällä myös varjoesittelijänä, olemme kuulleet Schwabilta jo. Olkaa hyvä, voisitteko te puhua aika lyhyesti? Ja sitten täällä on muitakin puheenvuoropyyntöjä, koska täällä on vielä toinenkin koferaatin teksti, ja haluamme antaa hänelle riittävästi aikaa siihen. Paljon kiitoksia Harberille siitä, että esittelitte tämän lähestymistavan varjona. Ja olen saman mieltä esittelijän kanssa siitä, että talouspolitiikkaa pitäisi eh, koordinoida mahdollisimman tehokkaasti. Um, Koska muuten se voi jäädä koko koordinaatiomekanismin ulkopuolelle eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Voin hyväksyä tämän lähtökohdan ja mietinnön puitteista olen vakuuttunut siitä, että näinä haastavina aikoina toimiva sisämarkkina-alue on tärkeämpi kuin koskaan. Se tarjoaa mahdollisuuksia kaikille sisämarkkinasäännöt vaikuttavat niin kuin niiden on tarkoitettu, jos ne transmonoidaan kansalliseen lainsäädäntöön niin, että heijastetaan unionin tasoisia kompromisseja. Olen samaa mieltä, että transponointivaje on yksi tärkeistä indikaattoreista. Jos se on 0,6 prosenttia, niin kuin viimeaikaisissa tilastotiedoissa on näytetty, sitä voidaan parantaa edelleen erityisesti jos me pystymme sopimaan, että tämä on jollain tärkeällä politiikan alueella – Haluaisin korostaa, että ei pelkästään nämä indikaattoriarvot ole tärkeitä, mutta vaan myös se, että me näemme, mikä on trendin suunta. Tilastotiedoissa on tärkeää olla myös laadullisia indikaattoreita määrällisten lisäksi, jotta ja tällä puitteistolla luodaan hyvä alkupiste tälle. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä demokraattisesta prosessista, kansallisten parlamenttien mukaan ottamisesta ja Euroopan parlamentin roolin parantamisesta. Olen vakuuttunut, että me emme voi käyttää yhden koon mallia tässä, koska on otettava huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet. Olen esittelijän kanssa myös sitä mieltä, että rikkomusmenettelyissä Rikkomusmenettelyt eivät olla, voi olla ainoa ratkaisu silloin, kun jäsenvaltiolla on viiveitä transponoinnissa. Olen samaa mieltä, että komission jatkuvat päivitykset ja EU-sisältö on tärkeä lisä kansalliselle sisännölle. Lisäksi tästä puuttuu sisämarkkinafoorumi. Se on tärkeä tapa edistää vuoropuhelua ja saada ruohonjuuritason kokemuksista tietoa tälle foorumille. Haluaisin puhua myös avain elinkeinon aloista olen samaa mieltä mm, Koferatin kanssa, että johdonmukainen ja integroitu elinkeino elinkeinopolitiikka on keskeistä Euroopan talouden talouksien elpymiselle ja jotta saisimme vakaan keinon päästä ulos kriisistä. Tässä varmaan suunnilleen kaikki. Tiivistin aika kovasti puhettani, kävin läpi tärkeimmät asiat. Odotan yhteistyötä kollegoiden kanssa Paljon kiitoksia eh, puheenjohtaja Harbour tästä mahdollisuudesta. Kiitokset. Meillä ei ole paljon aikaa, mutta komission Verheben on täällä. Hän saa puheenvuoron seuraavaksi kommentoida. Ja sitten koferaatti voi vetää yhteen ja jatkaa siitä. Meidän on tiivistettävä sitten tarkistusten käsittelyä kovasti. Olkaa hyvä, komissio. Thank you uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin puhun ihan lyhyesti. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja parlamenttia tästä tuesta, mitä olemme saaneet sisämarkkinoille ja sisämarkkinoiden vahvistamiselle jotta siitä tulisi Euroopan ohjausjakson puitteissa yhä vahvempi. Viime viikolla, äh, anteeksi viime vuonna me laadimme ensimmäistä kertaa kertomuksen, jossa tarkastellaan sisämarkkinoiden yhdentymistilaa ja sitä periaatteessa kuinka sisämarkkinat jäsenvaltioissa siellä ruohonjuuritasolla toimivat keskeisillä aloilla. Ja tässä mielessä olemme valmistelleet tätä kertomusta myöskin tänä vuonna, eli se on nyt toinen versio, joka tulee 13 marraskuuta uunista ulos. Ja koska tämä on nyt toinen kerta, niin pystymme käymään asioihin kiinni syvällisemmin ja tarkastelemaan, missä ongelmia ja, ja puutteita vielä on. Mutta toisaalta kertomaan myöskin edistyksestä. Tämä on siis hyvin tärkeä työkalu, jolla saadaan sisämarkkinat toimivaan toimimaan paremmin, jotta saamme irti enemmän siitä, mitä meillä jo on. Ja tässä kaikessa olemme kiitollisia teidän tuestamme, tuestanne, koska se auttaa meitä ohjaamaan agendaamme oikeaan suuntaan. Kuten tiedätte, tänä vuonna meillä on ensimmäistä kertaa käytössä nyt tällainen sisämarkkinoiden tulostaulu, joka on verkossa. Ja se, ne tiedot, jotka siellä ovat, ovat luonteeltaan enemmän määrällistä. Ne ovat myös sellaisia tietoja, joita, jotka yritämme nivoa mukaan siihen taloudelliseen, kvalitatiiviseen, laadulliseen kertomukseen sisämarkkinoiden yhdentymistilasta. Ja vuosittain pyrimme perustamaan arviomme aina olemassa olevaan tietoon siitä, mitä, mikä toimii ja mikä ei. Näistä keskeisistä ensisijaisista aloista olen iloinen voidessani sanoa, että olette antaneet tukenne meille näillä aloilla. Nämä ensisijaiset alat ovat juuri niitä aloja, joita meidän pitäisi tarkkailla kaikkein huolellisemmin ja ne ovat nuo, jotka juuri esittelijä mainitsi puheenvuorossaan. Ja sitten ihan muutama sananen kiittääkseni teidän tekemässänne työstä hallinnointiin liittyen. Sitä työtä on tehtävä, jos halutaan sisämarkkinat saamaan paremmin toimintakykyisiksi. On annettava apua ja tukea jäsenvaltioille, jotta EU-lainsäädäntö pannaan tehokkaasti toimeen ja sa- saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja samanaikaisesti täytyy jatkaa työskentelyä olemassa olevien työkalujen parissa. Eli kiitoksia paljon teidän tuestanne ja hyvin keskittyneestä, keskittyneestä työskentelystänne tämän asiakokonaisuuden eteenpäin viemiseksi. Kiitos. Kiitokset Odotamme yhteistyötä kanssanne, jotta pääsemme eteenpäin niistä asioista, jotka mainitsitte. Kofferaatti, haluatteko vetää yhteen ja vahvistaa vielä aikataulun näin, tälle tekstille? Kiitos. Rapidissimo. Ja nopeasti. Ah, io vi ringrazio intanto per l'osservazione che avete. Kiitän teitä ihan ensimmäiseksi eh, esittämistäni huomioista. Jotkut niistä ovat todella arvokkaita ja ne liittyvät tähän, tähän keskustelun vaiheeseen. En haluaisi, että kollegat hirvittävästi huolestuisivat tiettyjen asioiden yleisestä luonteesta, koska ne syventyvät ja tarkentuvat sitten, kun asia, asian käsittelee asian käsittely etenee, koska on aivan välttämätöntä lähteä yleisistä asioista liikkeelle, jotta saataisiin riittävä joustavuus, jotta voidaan sitten yksityiskohtia lisätä. Jotkut huomautuksista ovat erittäin hyödyllisiä ja kiitän puheenjohtajaa myös viittauksesta julkisiin hankintoihin ja urakoihin, koska se on tärkeä asia. Siinähän on sellainen kyseessä sellainen työ, jonka parissa olemme työskennelleet yhdessä ja saaneet aikaiseksi siinä hyvin myönteisiä johtopäätöksiä. Eli katsotaan tässä nyt prosessin matkan varrella, kuinka ne voidaan integroida tähän. Sitten kollega Chachimarkaatsikselle sanoisin, että ei pidä huole, huolestua näistä yleisluontoisista viittauksista, koska myöskin tarkistusten myötä yksityiskohtaisuus lisääntyy. Jossain tapauksessa lausumien täytyy jäädä kuitenkin yleisluontoisiksi, koska kyseessä ovat nimenomaan sisämarkkinat. On olemassa muita osa-alueita, jotka kuuluvat toisten valiokuntien ja direktiivien toimialaan, ja sen takia meidän täytyy pysyä huomautuksissamme yleisellä tasolla. Emme me voi ryhtyä kilpailemaan sellaisten, sellaisissa asioissa, jotka kuuluvat toisten toimialaan. Eli sitten vielä viittaisin siihen, että minulla olisi päässäni jonkinlainen itsetyytyväisyys tai jonkinlainen sokeus omaa maatani kohtaan, koska Italiallahan on ihan selkeästi ongelmia tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja, ja kan, saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska jos tällainen toimenpide on jäänyt tekemättä, niin siitä on tietysti asetettava sanktiot asianmukaisesti. Ei minun, minun ole tarkoitus olla millään tavalla niin kuin löysäkätisempi omaa maatani suhteen, jos, oman maani suhteen, jos näin ajattelette, olette erehtyneet. Kiitokset panoksestanne tähän asiaan. Jos palaisin tässä yhteydessä nyt sitten vielä aikatauluun. Se on tässä jossain väliaikaisesti hukassa. Tarkistukset 25.11. puolen päivän mennessä tarkistus käsitellä 16.17.12, kompromissi 19.12, hyväksyntä 23. tammikuuta ja täysistuntoon se menee sitten yhdessä talousvaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan mietintöjen kanssa vuotuista kasvuselvityksestä helmikuussa 2014. Se on suunnitelma tämän asiakokonaisuuden kanssa. Se on tärkeä elementti osana sisämarkkinoiden toimintakyvyn tarkastelua. Kiitokset. Sitten siirrymme seuraavaksi viimeiseen tämän aamupäivän käsiteltävään asiaan. Valitettavasti tässä joudutaan nyt tiivistämään kovasti, kun fraatti olemme teiltä varastaneet aikaa, mutta katsomme nyt tarkistuksia tänä aamuna, jos voisitte hyvin lyhyesti käsitellä näitä asioita. Meillä on ollut noin 60 tarkistusta tähän, siksi ei ole paljon aikaa, hyvät kollegat, käydä tätä keskustelua, mutta kun meillä on tällä tavalla nyt julkinen keskustelu siitä, niin voimme Varvien kanssa sitten tavata. Meillä on Kreutzmann ja Schwab. Oletteko myös Pietikäisen edustaja tässä? Hyvä. Ja Schwab, minä olen täällä. Ryylä ei ole täällä. Ja Dion ei ole täällä. Teillä ei ole paljon varjoistelijoita paikalla, mutta kuitenkin on kiintoisaa kuulla teidän esityksestänne. Lyhyt kommentti siis teidän vastineestanne tarkistuksiin. Kiitos. Siis Robri. Niin ihan lyhyesti. Nämä ovat hyviä huomioita, eli jos tulee ongelmia, jotka liittyvät tähän keskusteluun, jota meidän täytyy nopeasti käydä. Ja tietysti voisimme järjestää sitten vielä varjoisettelijan kokouksen, jossa käsitellään asioita, joista ehditä puhumaan täällä. Ensi viikolla lähetän teille ehdotuksia kompromissi-tarkistuksista. Eli lähetän ne teille hyvin pikaisesti. Ja sitten myöhemmin voimme syvällisemmin keskustella niistä. Ja sitten jatkamme keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Tarkistuksissa on käsitelty keskeisiä asioita liittyen tähän mietintöön. Ja kiitän huomioistanne ja ehdotuksistanne, jotka vahvistavat tätä tekstiä. Yksi tärkeimpiä aiheita No, tätä nyt ei ole helppo esittää lyhyesti, koska tässä on kantoja, joita ei ole helppo yhdistää. Ja esimerkiksi tulee näin yritysten suuntaviivoihin. No kaikki ovat samaa mieltä siitä, että nämä suuntaviivat on löytävä lukkoon, koska muussa tapauksessa työtä yrityksissä täytyy tehdä, niin silloin sitä ei millään tavalla saada tehokkaaksi. Meidän täytyy keskenämme keskustella näistä ehdotuksista. Ja sitten voimme katsoa, miten voimme tehokkaasti toimia. Ja voitte puhua ihan suoraan minulle omista ajatuksistanne. Eli haluaisin saada vähän osvittaa siitä, miten voimme osoittaa yrityksille, että me halua lisätä niiden kuluja, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa, millaisia tietoja yrityksestä saadaan ja millaisia tehtäviä yrityksillä tällä saralla on. Meidän pitää toimia niin, että avoimuus ja kaikki se, joka johtaa yritysten toiminnan suurempaan näkyvyyteen, niin se liittyy myöskin kilpailuun. Ja tällä tavalla ei kuitenkaan luoda ongelmia yksityisille, yksittäisille yrityksille, jotka joutuvat noudattamaan näitä uusia sääntöjä. Myöskin tästä syystä on tärkeää, että meillä on myönteinen kanta, kun katsotaan näitä maakohtaisia suosituksia. Tähän, tästä asiasta on tehty tarkistuksia. Ja arvostan kovasti tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, millä tavalla nämä kirjanpitäjät että tilintarkastajat saadaan mukaan tähän tehtävään, jossa yksilöidään näitä ongelmia kaikissa asioissa, jotka liittyvät tämän direktiivin soveltamisalaan. Ja joissain tarkistuksissa on myöskin otettu esiin se, että meidän pitää kodifioida menettelytapa ja aikataulu, joka liittyy ammattiyhdistyksiin ja sitten sidosryhmät, jotka liittyvät johonkin yritykseen. Ne ovat tärkeitä ja ne määritellään ottaen huomioon erot, joita eri sidosryhmillä on. Sitten on Kreutzmannilta tullut tarkistuksia, ja suoraan sanottuna en ole ihan vakuuttunut niistä. Ehkä olen väärin ymmärtänyt, mutta ja voin kyllä muuttaa ehkä mieltäni, mutta ne saattavat tehdä vapaaehtoiseksi yritysten valinnat, mutta kuitenkin kun huomattavasti vähennetään velvollisuuksia, jotka liittyvät tämän säädön käyttöönottoon. Minähän sanoin, että me olemme toimineet olettamuksen pohjalta, joka velvoittaa yritykset kestämään suurempia kuluja, mutta toisaalta meidän ei pidä lähteä sillä tielle, että lähdemme määrittelemään sääntöjä, jotka sitten viime kädessä eivät ole tehokkaita, vaan jättävät liikkumavaraa yrityksille, joille ne voivat sitten etääntyä näistä säännöistä. Eli haluan kuulla huomioitanne ja Ehkä voisimme järjestää vielä toisen kokouksen, jotta varjoesittelijät voisivat tehdä lisähuomioita sitten ensi viikolla, kun olen lähettänyt teille kompromissitarkistukset. Thank you very much. Kiitokset tästä. Meillä on aikaa lyhyille kommenteille varjoilta. Schwab, haluatteko sanoa jotain? Ei. Kreuzmann sitten. Olkaa hyvä. Teidän tarkistuksena mainittiin jo. Kiitoksia, Malcolm. Pidän kiinni tästä ensimmäisessä keskustelussa. Ja Shatsima Kakkisen kanssa totesin, että minulla on kriittinen näkemys komission ehdotukseen. Sunnuntaisin aina sanotaan, että byrokratiaa pitää vähentää pk-yrityksissä – niitä ei pidä liikaa raskattaa. Ja sitten maanantaina tehdään taas ehdotuksia. 42 000 yritystä Euroopassa kuuluu tähän ryhmään. Ja voi vain sanoa, että sanoin tämän komission jäsenenkin läsnä ollessa, että suuret yritykset, pörssinoteeratut yritykset, ovat nähneet tämän propagandavälineenä. Ja nyt täytyy miettiä, miksei samoin toimittaisi pk-yritysten osalta. No, tämä nyt on vapaaehtoinen sitoumus tällä hetkellä. Ja jos nyt katsotaan näitä tarkistuksia, niin pahoin pelkään, että yrityksille määrätään taas lisää byrokratiaa. Ja sitten, jos, on, jos tämä raja esimerkiksi lasketaan 500 työntekijästä 250 työntekijään, eli meidän täytyy tuplata nyt näitä määriä, koska nämä säännöt ovat liian suuri taakka pk-yrityksille. Siellä ei ole mitään suuria yksiköitä ja kuten sanoin, siellä pitää kuitenkin konsolidoida toimintaa, ne pitää tehdä tarkistuksia. Eli tämä ei aiheuta ainoastaan kustannuksia. Ja siksi olisi järkevämpää, kuten Harbour ehdotti, että olisi näitä raportointivelvollisuuksia ainoastaan pörssinotteeratuissa yrityksissä – Niistä on hyötyä investoijille ja julkisille tasoille. Eli tulevaisuudessa pitäisi olla mahdollista, että itse voi päättää, miten tämä raportointi toimii kansallisissa puitteissa ja tietyillä aloilla ja tietyissä maissa nämä toimet ovat erilaisia, ne saattavat vaikuttaa kielteisesti. Ja no, sitten tällaiset ei-sitovat suuntaverot voivat olla hyviä ja sitten se ne voivat auttaa yrityksiä tämän valinnan tekemisessä. Mutta meidän ei pidä luoda mitään uusia EU-sääntöjä tällä saralla. Meidän täytyy miettiä myöskin kansainvälisesti toimivia yrityksiä, ja sitten niiden tilanne on kuitenkin erilainen kuin yritykset, jotka toimivat vain kansallisella tasolla. Jos ei ole mitään yhte- yhteiskuntapolitiikkaa yrityksissä, niin Täytyy katsoa, toimivatko nämä yritykset vai eivät, mutta jotain joka tapauksessa pitää tehdä. Ja sitten on aloja, joilla tässä raportointivelvollisuudessa on ihan järkeä. No sitten tehdäänkö tällainen päätös vai ei, siihen me emme voi puuttua. Meidän vain täytyy tehdä tämä lakiehdotus, mutta emme voi puuttua tähän päätöksentekomenettelyyn. Mutta sitten maakohtaisissa suosituksissa voidaan tehdä näitä ehdotuksia, ja meidän täytyy miettiä myöskin soveltamisalaa, koska tässä on puhuttu tästä yhteiskuntavastusta. Ja lopuksi tässä on puhuttu näistä julkistettavista listoista, jotka liittyvät tähän tuotantoketjuun, toimitusketjuun. Olen jo maininnut, että tämä ehdotus on täysin epärealistinen. Jos nämä toimittajat otetaan mukaan, niin siitä koituu valtavasti kustannuksia. Ja erityisesti pienten yritysten kohdalla täytyy miettiä, miten se käytännössä onnistuisi. No nyt sitten jätämme yrityksille liikkumavaraa, ne voivat tehdä omia valintojaan, ja PK-yrityksille ei saa asettaa liikaa vaatimuksia tai kustannuksia. Me haluamme parantaa yritysten kilpailukykyä Euroopassa ja teemme erilaisia ehdotuksia, jotka aiheuttavat kustannuksia, mutta ne eivät kuitenkaan lisää niiden tehokkuutta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kreutzmann. Well, you, you cross... Kiitokset. Oikeastaan viittasitkin minunkin tarkistuksiini. Yritän olla johdonmukainen sen suhteen, mikä käsitykseni on komission liikkumissuunnasta, että keskitämme tätä nimenomaan pörssiyhtiöihin, joilla on velvollisuus raportoida osakkeenomistajille johdonmukaisesti. Ja tämähän on toimintaa, josta on jo pitkään keskusteltu, että olisi jotain yhteisiä standardeja, vapaaehtoisia standardeja on jo raportoinnista. Tiedän, että tämä on oikeusasioiden valiokunnan ehdotus ja Baldessar Äh, uudelleen laatii tätä jo tarkistuksena 2013 direktiiviin. Se voitaisiin tässä ehkä ottaa huomioon, koska se on aika raskas menettely. Tätä ei pidä liikaa kohdistaa niin, että yrityksillä on selkeä puitteisto. Tässä oli paljon viittauksia myös OECDn työhön ja muuhun, ja mielestäni ne on otettava huomioon. Joka tapauksessa konferaatti on hyvä tavata kansanne varjojen kanssa ennen kuin tarkistukset äh, käsitellään. Te lähetätte varmasti meille kompromissitarkistukset ja voimme sitten keskustella niistä. Onko meillä komissiosta nyt ketään? Ei ole. Olette kuunnelleet tarkkaavaisesti siis. Eikä ole mitään päivitettävää sieltä teidän puoleltanne. Ei kai. Äh, Baldasaaren uudelleen laadinnasta, onko siitä jotain? Ei. Tuntuu siltä, että täällä kovasti kaikuu. Nyt on parempi. Okay, all right. Well, we can pick up some points with the No, voimme varmasti kerätä kommentteja yhteen komissiota varten, vai haluatteko vielä käyttää puheenvuoron ennen kuin päätämme istunnon? Kiitos puheenjohtaja. Meillä ei ole mitään erityisiä kommentteja. Olemme toki äh, tutkineet näitä tarkastuksia ja odotamme nyt sitten lopullista tekstiversiota ähm, sitten valiokunnaltanne. Kiitos. Hyvä. No niin, teidän mikrofonissanne taitaa olla jotain ongelmaa, tai onko täällä joku avoin mikrofoni, kun täältä kovasti pörrää. Ja taitaakin olla tuo porausääni tuolta ulkopuolelta. Koferaatti, haluatko vielä vetää yhteen aikataulusta sen verran, että ehdotamme äänestystä 28.11 on aikaa sitten käydä kompromissitarkistukset läpi. Juri äh, äänestää sitten 17.12. Onko muita kommentteja ennen kuin päätämme? No, solo... Ei. Yksi. ylen huomio vain. Huomaan nyt, mistä näitä epäilyksiä tulee, josta Kreutzmann puhui ihan suoraan ja myöskin te puheenjohtaja Nämä ovat vastalautoja, jotka liittyvät liberaaliin kulttuuriin. Mielestäni meidän täytyy nyt löytää jotain yhteistä maaperää ja meillä on vielä aikaa löytää sitä. Ja meidän pitäisi vielä laajemmin keskustella siitä, mikä tällä hetkellä on tehokkain toimintatapa yrityksellä. Onko se, että sillä ei ole mitään esteitä ja että se toimii sitten markkinoilla? Vai pitäisikin olla sitten samoja velvoitteita kaikille koska myöskin markkinoilla on oma todellisuutensa, mutta se nyt ei kuulu tähän keskusteluun. Voimme puhua tästä sitten toisessa yhteydessä ja sitten käsittelemme kompromissitarkistuksia ja keskustelemme ainakin mahdollisuudesta, toivottavasti tällainen mahdollisuus on, että voimme löytää sovun ja kompromissin näiden, näistä asioista. Kiitos. Right. Well, thank you very much indeed. Kiitokset tästä. Kaksi asiaa käsiteltiin näin nopeasti ja kiitokset myös tulkeilta, että saamme muutaman hetken lisäaikaa. Tapaamme siis 15.30, koska meillä on tämä puheenjohtajakokous. Meillä on sitten kuulemistilaisuus matkapaketeista aina viiteen saakka ja sen jälkeen meillä on e-call-järjestelmän käyttöönottoa koskeva keskustelu. Tavataan iltapäivällä. Yes.